Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme työt. La séance est ouverte. Alors, premier point. Kokous alkaa. Ensimmäinen kohta näette esityslistalta. Sen mukaisesti, mitä Kobu Newsissa on ilmoitettu, kohta neljä, kolmikantaneuvotteluvaltuudet talousarviossa 2013. Tätä lykätään torstaille. Meillähän on hieman kummallinen kokousaikataulutus tällä viikolla. Eli kaksi puolikasta päivää järjestetään niin, että tänään on toinen puolikas ja tapaamme sitten torstaina uudemman kerran, jolloin koordinaattorit tapaavat kello 14 ja budjettivaliokunta kokoutuu tämän jälkeen kello 15-18.30, mutta ei samassa salissa suinkaan kuin tänään. Olemme Josef Anstal rakennuksessa ja kuudennessa kerroksessa. Tänä iltapäivänä äänestämme noin kello 17 ja päätämme illan työt kello 18 niin, että talousarvojen valvontavaliokunnan jäsenet ja esittelijä Rivellini kutsutaan kuuntelemaan Greslen Rivellinin puheenvuorot näistä hyvin vaikeista ja pitkistä neuvotteluista, joita käydään varanhoitoasetuksesta. Nyt Jöran Färmin puoleen haluaisin kääntyä. hän osallistui neuvoston kanssa kolmikantaneuvotteluihin hanke bondeista. Oletteko valmis antamaan tästä pielen katsauksen aivan lyhykäisesti heti nyt? Sopisiko, Jöran? Uh, I think I can, can... Kyllä. Uskoakseni voin hoitaa asian suhteellisen nopeasti. Ensimmäiset kolmikantaneuvottelut käytiin eilen. Uskon, että onnistuimme siellä hyvin. Meillä oli joukko asioita, jotka olisivat saattaneet olla vaikeita. Kenties vaikein niistä oli se, että neuvosto haluaa poistumisstrategian hankijoukkovelkakirjojen osalta jo ennen kuin ne on laskettu liikkeelle, ennen kuin niitä on olemassakaan. Ja minun mielestäni tässä ennakoidaan tappiota. Vaivutaan tappiomielialaan. Kyse on pilottivaiheesta. Ja mikäli tämä toimii, tämä homma, silloin se tulee pysyviä. Mikäli homma ei toimi, niin sitä ei tule pysyviä. Ei enempää tarvitse sanoa. Mutta kannattaako nyt heti kättelyssä sanotaan, että nyt tarvitaan poistumisstrategia jo. Minun mielestäni tämä tekee tästä hankkeesta paljon vähemmän uskottavan rahoitusmarkkinoiden silmissä. Pelkäämme pahoin, että neuvosto tulee olemaan tiukalla linjalla asian suhteen. Neuvosto kuitenkin osoitti enemmän joustavuutta kuin kuvittelimme ennalta. Neuvosto lupasi etsiä uutta muotoilua tähän kohtaan. Valitettavasti tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että Koreperin täytyy vielä neuvotella, jotta voidaan saada mandaatti tätä muutosta varten. Tämä tarkoittaa sitä, että eteen tulee vielä aikatauluongelmia. uskoakseen vielä voidaan kuitenkin päästä tähän tavoitteeseen, eli siihen, että ensimmäisen käsittelyn sopimus saadaan aikaan toukokuun viimeiseen päivään mennessä. Neuvostoa ei kiinnosta laisinkaan laajemmat poliittiset näkemykset, jotka me olisimme ottaa ainakin jossakin määrin mukaan ja kunnianhimoisemmat joukkovelkakirjan vaihtoehdot ja se, että otettaisiin kestävyys ja EU 2020 strategian tavoitteet mukaan. Neuvosto haluaa tässä paljon tiukempi, mutta tämä on vähäisempi ongelma, koska tässä on kyse enemmän sanamuodoista kuin sinänsä mistään välineistä tai instrumenteista. Olen tällä hetkellä suhteellisen toiveikas Neuvottelut sujuvat paremmin kuin olin kuvitellut ja uskoakseni nyt on, meillä on hyvä mahdollisuus vielä saada päätös aikaan tämän kuun aikana tässä valiokunnassa. Très bien. Merci. Hyvä. Kiitos Jöran. Viime sunnuntaina järjestettiin presidentinvaalit Ranskassa. Tästä. Je dis bien sur ce sujet précis, parce que notre séance est publique. Il ne faudrait pas que ja malentendu sur mes propos. Ei pidä syntyä väärinkäsitystä tästä aiheesta. Meillä pitäisi olla myönteinen kanta, kun ajattelemme Ranskan tulevia viranomaisia. Tämä kysymys nousi esille äh, Ranskan vaalikampanjassa voittajan sanomana. Eli ainakin meidän täytyy järjestää seurantaa tilanteesta unionissa. Kun nyt on kyse ilmoituksista, puheenjohtajan ilmoituksista, niin täytyy todeta, että meillä on ongelmia, jotka eivät tule teille yllätyksenä. Tähän osasimme jo valmistautua. Meillä on neuvoston kanssa erityisesti ongelmia niin, että pääsisimme yhteisessä analyysissamme päätökseen, kun ajattelemme kulutusluottokysymyksiä ja sitten toisaalta taas äh, vielä maksamattomia määrärahoja. Meillähän on kolmikanta neuvottelut, ensimmäinen vaihe ja ensimmäinen näkemysten vaihto 2013 budjetista. Ja Tanska puheenjohtajavaltiona hyväksyi meidän ehdotuksemme siitä, että järjestäisimme yhteisen kokouksen kolmen toimielimen kesken nimenomaan tämän aiheen tiimoilta. Tämän ehdotuksen minä tein parlamentin valtuuskunnan nimissä ja kaikkien sovitteluvaltuuskunnan jäsenten nimissä. Tämä tehtiin nimenomaan sen takia, että meillä on näissä neuvotteluissa viime hetken epävarmuustekijöitä – E, täsmällisistä summista maksumäärärahoissa vuonna 2011. Ja nyt sitten tämän vuoden alusta lähtien tilanne on ollut epäselvä ja epätarkka siitä, minkälaiset maksumäärärahat tässä ovat kyseessä. Tämä tapaaminen oli näin ollen hyvin välttämätön. Valitettavasti Tanska puheenjohtajavaltiona tässä neuvottelussa oli Eurooppa-ministerin edustamana paikalla ja valtiovarainministeri, joka vastaa varsinaisesta budjettikysymyksestä, ei sitten voinut vahvistaa Tanskan tekemään sopimusta puheenjohtajavaltiona. Ja hän ilmoitti, että 30. toukokuuta et euh, il ne serait pas représenté. Neuvosto ei olisi edustettuna ainakaan näin poliittisella tasolla. Koordinaattoreiden kesken me totesimme, että olisi hyvä. Pardon, il y a un problème d'interprétation. Onko nyt ongelma tulkkauksen kanssa? Ah, alors, il y a un problème pour l'Italie. Italia on ongelmallinen. Tsekki tulkki huomauttaa, että virta näyttää katkeavan kesken kaiken useampaan otteeseen. Eikö tulkkaus ole lainkaan, kysy puheenjohtaja. My voice is disappearing. Minun ääneni katoaa, niinkö? if, if you take one word out of two, jos kuulee joka toisen sanan, niin kenties se riittää. <laughs> no, Est-ce que, est que les techniciens peuvent nous dire... Voivatko teknikot kenties valaista meitä tässä asiassa? Onko nyt tilanne korjaantunut? Tilanne on parempi. Tsekki, unkarin kieli, Puola, onko asia kunnossa? Italia, no niin. No niin, yhteenvetona vielä. Tanska ottaa nyt puheenjohtajavaltiona äh, takapakkia ja koordinaattoreiden kesken sovimme, että järjestämme kaksi kokousta. Ensimmäinen tekninen luonteeltaan ja sitten toinen kokous, joka on sitten poliittinen ja jossa sitten toimielinten valtuuskuntien puheenjohtajat ovat paikalla. Kun otamme huomioon puheenjohtajavaltion Tanskan näkemykset ja yhdessä koordinaattoreiden sopimuksesta, olemme päättäneet seuraavasta menettelystä. Huomenna 9. toukokuuta järjestetään tapaaminen kahdenvälisesti meidän esittelijöittemme ja komission kesken. Puhun nyt nimenomaan tässä komission edustajien suuntaan. Ja kun mainitsin esittelijät, niin kenties kiinnostuneet jäsenet muista ryhmistä, erityisesti varjoesittelijät, jotka haluavat osallistua, ovat totta kai tervetulleita. Tämä on kahdenvälinen kokous. Toivottavasti pääsemme tästä sitten riittävällä tavalla eteenpäin komission ja budjettivaliokunnan kesken niin, että voimme 30. toukokuuta pitää kokouksen, jota itse sitten johdan budjettivaliokunnan jäsenten johdossa ja Lewandowski Totta kai on komission edustaja ja katsotaan, kuka sitten neuvostoa edustaa. Joka tapauksessa en ymmärrä, en näe, miten neuvosto nyt voisi täysin pois jättäytyä kokouksesta. Jos neuvosto ei ota kantaa, niin olkoon niin. Mutta saamme takeet siitä, että tämä aihe, joka on kovin tekninen ja äärimmäisen poliittisoitunut aihe, erityisesti nykyolosuhteissa tuottaa ainakin parlamentin ja komission välisen sopimuksen. Ei tietenkään maksumäärärahojen määrästä, tämä liittyy budjettineuvotteluihin, vaan siitä tavasta, jolla tarpeet määritellään ja lasketaan mahdollisista vaihtoehdoista, jotta tarpeet täytetään ja mitä on vielä jäljellä maksattamatta. Tilanne on vaikeuttanut budjettineuvotteluja aivan tarpeettomalla tavalla vuosi, vuoden vaihtuessa, 2011-2012 vaihteessa. Tämä tästä aiheesta. Huomenna järjestetään tämä niin sanottu tekninen kokous. Siitä puhutaan teknisenä kokouksena, mutta joka tapauksessa esittelijät siellä meitä edustavat ja sitten voimme palata tähän torstaina, kun nyt kokousaikataulu on hieman poikkeuksellinen tällä viikolla. No niin, muut asiat. Käytettävissä olevat kielet, tulkkauskielet. Koko puhe on nyt tulkkauksen kautta kuunneltavissa muilla kielillä. Kobu Newsista löydätte kieliregiimin ja hyväksymme myös pöytäkirjan, jolle ei vastalauseita ole. 29. maaliskuuta järjestettiin edellinen kokouksemme. Hyvät kollegat. Euh, je vous propose donc, puisque le... Koskapa kohta neljä on lykätty ylihuomiselle, niin ehdotan, että siirrymme suoraan kohtaan viisi. Lisätalousarvio numero kaksi 2012. Solidarisuusrahaston varojen käyttäjänotto. Esittelijä Francesca saa puheenvuoron. Francesca Balzani, olkaa hyvä. Presidente. Abbiamo, um, abbiamo già avuto modo di analizzare questa proposta. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on ollut jo tilaisuus tarkastella tätä komission ehdotusta. Me keskustelimme siitä nimittäin edellisessä kokouksessamme. Tämän jälkeen tapahtunut kehitystä, koska saimme komissaari Lewandowskilta kirjeen, jossa hän teki uuden ehdotuksen, jolla pyritään pääsemään yli maksumääräraja koskevasta ongelmasta. Muistanette, että kyse oli siitä, että 18,1 miljoonaa, jota pyydettiin puuttui Euroopan solidaarisuusrahastosta. Se, mitä komissio ehdottaa, on se, että Lewandowski Lewandowskin ehdotus on, että nyt käytettäisiin varoja, jotka ovat jääneet käyttämättä muista kohdista maksupäämäärärahoista keskusteltiin pitkään ja hartaasti tämän vuoden talousarvion osalta. Ja kun tarkastellaan tasoa tiettyjen ohjelmien kohdalla, esimerkiksi energiaohjelma ja talouden elytyssuunnitelma, sieltä löytyy 3,5 miljoonaa käyttämättömiä määrärahoja kun otetaan huomioon, että kyse on näiden varojen alikäytöstä, tämä on harvinaisen monimutkainen määrärahan siirto. Euroopan elvytyssuunnitelma puolestaan on erittäin monimutkainen hanke niin ikään, ja siellä tekin on jäänyt varoja käyttämättä. 5,3 miljoonaa, joten komissio ehdottaa, että 10 miljoonaa suositusrahastoon löytyisi tätä kautta ja tutkimushankkeiden rahoituksen osalta on erittäin todennäköistä vuoden loppuun mennessä tarvitaan välittömästi maksumäärärahoja, joten ehdotuksena, jonka Lewandowski on nyt tehnyt, on yhtäältä tarkastaa tilannetta poliittisesti, katsoa maksumäärärahojen tilannetta ja toisaalta vuoden loppupuolisten katsotaan, mikä tilanne on. Saattaa olla, että tilanne pahenee entisestään ja silloin saattaa olla tarpeen tehdä jälleen mukautuksia. Tällä teknisellä liikkeellä pystytään solidusrahasto ongelma hoitamaan. Jotkut toin hankkeet tarvitsevat rahaa vielä tämän vuoden aikana. Täten tämäkin asia on kuntoon saatettu. Kiitos esittelijä. Hyvä on se, että tässä on esiintymä löydetty, joka jos olemme samaa mieltä, mahdollistaa sen, että voimme rahoittaa solidaarisuusrahaston käytön Liguriassa ja Toskanassa. Ja samanaikaisesti tämä on huono uutinen siinä mielessä, että tämä nostaa esille sen, että melko huomattava osa varoista – joiden katsottiin tulevan unionin budjettiin rahoittamaan elvytyssuunnitelmaa rahoituskriisin jälkeen, ei tullut käytetyksi. Tästä täytyy sitten tehdä johtopäätökset myös menettelyn kannalta. Kenties ensinnäkin rahoitusasioissa ja toisaalta politiikoissa, joita täytäntöön pannaan tämän suunnitelman kautta. Onko kommentteja tästä aiheesta? Ei näyttäisi olevan. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. Muistutan, että totta kai sillä varauksella, että neuvosto hyväksyy tämän asian sen mukaisesti, mitä esittelijä totesi. Tarkistusten määräaika, jos niitä tulee, on 24. toukokuuta. Tämä sopii teille esittelijä, eikö niin? Totta kai sillä varauksella, mikä on neuvoston aikataulu. No niin, tämä kohdasta viisi. Me voimme siirtyä kohtaan kuusi. Esittelijä Alfonsi. Ei vaan valmistelija on Alfonsi ja hän vastaa lausunnosta, jonka annamme yhteistä kalastuspolitiikasta. Hän ehdottaa meille alustavaa keskustelua. Olkaa hyvä. Joo. Kiitos puheenjohtaja. Odottelen tässä, että minut tarjoillaan kahvia. Nyt meitä pyydetään lausuntoa, joka koski yhteisen kaltuspolitiikan suuntaviivoja. Vuodesta 2002 eteenpäin Euroopan unioni on pyrkinyt löytämään tietä, jolla päästäisiin tilanteeseen, jossa uhanalaiset kalakannat saadaan suojattua, mutta samalla voidaan kuitenkin jatkaa kalastusta, kalastustoimintaa luonnon tasapainoa säilyttävällä tavalla. Vuonna 2009 komissio antoi vihreän kirjan, joka koski yhteisen kasvupolitiikan uudistusta. Johtopäätöksen on se, että nyt ei ole vielä päästy tässä pyrkimyksessä riittävän pitkälle ja Euroopassa edelleenkin pitäisi pyrkiä sellaisen kasvupolitiikkaan, joka pitää yllä luonnonvarojen suojelua tavoitteen, koska liikakalastus on tuhonnut kalakantoja. Komission ehdotuksena – on mennyt pidemmälle kuin aiemmin tiettyjen prioriteettien osalta. Tietystikin nyt täytyy paremmin ottaa huomioon kestävän, kestävyyden, ympäristön kestävyyden periaate. Se pitää ottaa voimakkaammin huomioon. Ja lisäksi liikaa kalaa heitetään hylkysaaliina takaisin mereen. Ja lisäksi on kyse ylikapasiteetista kalastuslaivaston osalta. Euroopassa tämäkin ongelma. Tähän liittyy sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, jotka ovat erittäin huolestuttavia. Komission tekemä ehdotus on yleisesti ottaen sellainen, jota me voimme tukea. Kyse on 6,35 miljardista eurosta. Samantyyppisistä summista on kyse kuin aiemminkin. Tarkoituksena on pitää yllä tai tukea tiettyä suuntautumista kalastuksen puolelle siten, että hukkasaalis saadaan pienemmäksi ja lisäksi siirrettäviä kalastusoikeuksia otetaan käyttöön tieteen, tieteelliset näkemykset liittyvät kalakannan suuruuteen ja kalastuskiintiöihin. Tämä on seuraava vaihe. Tiedemaailman, tutkimusmaailman asiantuntijat antavat lausuntonsa ja sitten pyritään ottamaan huomioon myöskin pienimuotoinen kalastus ja niiden kalastusoikeuksien siirron avulla. Saattaa olla, että kokonainen ammattikunta on katoamassa ja rannikkoalueiden elinkeino, elämisen mahdollisuudet ovat uhattuina. Nyt pyritään pitämään yllä myöskin rannikkoseutujen elinkelpoisuutta. Natura 2000 säännökset tietystikin täytyy myöskin ottaa huomioon Euroopassa merialueilla, merenranta-alueilla. Kaikki pyrkimykset ja suuntaviivat ovat menossa oikeaan suuntaan ja me suhtaudumme myönteisesti komission ehdotukseen. Kiitos hyvä kollega Jörn Färm. Um, Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyt huomio Estelle Grelien puolesta. Hän jatkaa kampanjaa Ranskassa edelleen. Tiedättehän, että vaalit eivät suinkaan päättyneet tähän Ranskassa. Hän pyysi minua puhumaan puolestaan ja toteaa, että hyväksyy Alfonsin lähestymistavan, tarvitaan lyhyt lausunto ja luonnollisesti lainsäädäntöehdotuksen muihin osiin palataan myöhemmin, mitä kalastuspolitiikkaan tulee. Hän haluaa erityisesti korostaa sitä, että kalavarat ovat yhteistä hyvää, josta on huolehdittava. Ne ovat tärkeät paitsi Euroopalle koko maailman elintarvike turvallisuudelle. On koko joukko asioita, jotka täytyy huol- ottaa huomioon, paitsi kalastus, myös vesiviljely, joka on hyvin tärkeää esimerkiksi tietyillä rannikkoalueilla ja joka tarvitsee tukea myös tulevaisuudessa. Mutta me tuemme yhteistä kalastuspolitiikkaa, kestävää kalastusta, jonka ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet, mutta joka on kalastusyhteisöille taloudellisesti kestävää myös tulevaisuudessa. Näin ollen rahoitusta täytyy katsoa ja rahoitustarpeita, samoin kalavarojen tehokasta hallinnointia. Ja kyllä tämä vaatii vielä entistä enemmän tieteellisiä tutkimuksia ja niin edelleen. Ja tulevaisuudessa esimerkiksi kalastuslaivastoja on muutettava, aluksia on muutettava, koska kalastuspolitiikasta tulee selektiivisempaa ja tämä asettaa tiettyjä vaatimuksia. Esimerkiksi tarvitaan biologista dataa ja niin edelleen. Meidän lausuntomme perustuu tietenkin Suren mietintöön, loppumietintöön, mutta kyllä tässä on ongelma. On koko joukko uusia vaatimuksia. Esimerkiksi kalastuspolitiikasta on tehtävä kestävää ja täytyy katsoa, miten tämä rahoitetaan niiden Äh, summien puitteissa, joita meidän on kunnioitettava. Tämä oli Rova Grelien huomio. Kiitos. Merci, mon cher collègue. Kiitos, hyvä kollegat. Carl Haglund. Thank you. Kiitoksia. Alan, ihan lyhyesti. Ensinnäkin on hyvin helppoa hyväksyä se, mitä François ehdotti. On tärkeää muistaa, että kun komissio käynnisti yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen, se samalla korosti, että tarvitaan hyvin radikaali uudistus, jotta kalastus Euroopassa voidaan pelastaa. Ja tämä on otettu hyvin vakavasti. Harvoin komissio itse myöntää epäonnistuneensa aiemmissa toimissaan ja myöntää, että tarvitaan radikaali uudistus. Näin ei suinkaan tapahdu usein, nyt näin tapahtui. Me liikakalastamme Euroopassa, kalakantoja ja kestävä kalastus ei ole mahdollista tällä tavoin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kalastusyhteisöt ja ihmiset, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta taloudellisesti, voivat elää siitä myös tulevaisuudessa. Ja meidän on huolehdittava ympäristöstä ja siitä, kuinka paljon kalastamme, koska pitkällä aikavälillä saamme suuremmat saaliit, jos toimimme kestävällä tavalla, mutta lyhyellä aikavälillä tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että meidän on vähennettävä kalastusponnistelujamme. Haaste on hyvin merkittävä myös taloudellisesti, sillä meidän me tarvitsemme varoja tässä vaiheessa, kun kalastamme vähemmän. Ja tästä, tästä meidän täytyy puhua tässä valiokunnassa, kun uudistuskeskustelut käynnistyvät. Itse olen yksi esittelijöistä ja olen myös kalastusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja hyvin sitoutunut näihin asioihin. Tiedämme, että tämä on vaikeaa ja kyllä tämä on myös mahdollista samalla, mutta tällä hetkellä kalastuspolitiikassa on rahoitusta, jota voitaisiin käyttää toisinkin. Eli, eli en ole ollenkaan varma sitä, että rahastoa varten tarvitaan lisärahoitusta, koska mm, olemassa olevat varat voidaan käyttää entistä tehokkaammin ja paremmin, kun siirrytään kohti kestävää kalastuspolitiikkaa. Muut esittelijät ovat aivan varmasti samaa mieltä kuin minä ja toivon, että myös tämä valiokunta ottaa tiukasti kantaa. Kiitos. Kiitos. Niin kuin esittelijä puhujat totesivat, niin tämän tapaisessa aiheessa budjettivaliokunnalla on hyvin merkittävä lausunto annettavanaan. Me puhumme lähestulkoon miljardista vuositasolla. Minä itse olen vaalipiiristä, joka sijaitsee Ranskassa lounaisosassa, ja siellä täytyy muistaa kahden tyypin tyyppinen kalastustilanne, toisaalta Välimeri ja toisaalta Atlantti. Osa yhteisön tuesta on käytetty kalastuslaivaston romuttamiseen niin, että kapasiteettia on pienennetty ja samanaikaisesti on sitten tuettu, subventoitu uuden aikaisempien laivojen hankintaa. Ja totta kai me olemme samaa mieltä siitä, että täytyy myös miehistöjen turvallisuutta parantaa. Tätäkin on tuettu. Meillä on vähemmän aluksia, jotka kalastavat enemmän. Aivan niin kuin esittelijä totesi, on monia kalalajeja, joita kalastetaan. Ja ne ovat kuitenkin uhattuina tällä hetkellä. Ei tämä ole kenenkään etujen mukaista, vähiten kalastajien edun mukaista. Näin komissio onkin tehnyt hyvin uudistushenkisiä ehdotuksia, joten ymmärrän, että kalastusministerit noin ensireaktiona suhtautuivat hyvinkin vaihtelevalla tavalla tähän ehdotukseen. Unionissa meillä on esimerkkejä sellaisista maista, jotka ovat osanneet toteuttaa sellaista politiikkaa, että kalastajille itselleen on annettu vastuuta ja näin on voitu varmistaa resurssien uusiutuminen. Tämä on toteutettu myös niin, että on huomioitu pienimuotoinen rannikkokalastus. Eli on meillä esimerkkejä onnistumisista Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Meidän budjettivaliokuntana täytyy ottaa erityinen vastuu tässä kysymyksessä. Emme me voi sanoa, että tässä nyt on paras metodi, tämä on kalastusvaliokunnan ja esittelijän tehtävä, vaan voimme todeta, että jos nyt rahaa käytetään niin täytyy varmistaa, että rahat todella käytetään kalastuspolitiikan tavoitteiden täyttämiseen, eikä jouduta sitten aivan erilaisiin lopputulemiin. Tätä aihetta täytyy seurata hyvin tarkkaan ja olen iloinen siitä, että budjettivaliokunnalla on tärkeä rooli tämän politiikan määrittelyssä. Haluan kiittää esittelijää vielä ja aikatauluun liittyen. Tämän ensimmäisen näkemysten vaihdon jälkeen meillä on tarkistusten määräaika 29. toukokuuta. Budjettivaliokunta hyväksyy lausunnon 20. kesäkuuta. Ja kun otamme huomioon, että kalastusvaliokunta aikoo hyväksyä oman mietintönsä 10. ja 11. heinäkuuta. Näin ollen sitten täysistunnossa äänestettäisiin silloin. No niin, sitten voimme siirtyä kohtaan seitsemän. Euroopan tilasto-ohjelma. Edustaja Epping saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Uh, the Commission has proposed a regulation for the establishment of the European... Kiitos puheenjohtaja. Komissio on tehnyt ehdotuksen ESPstä Euroopan tilasto-ohjelmasta, joka tarjoaa puitteet Euroopan tilastojen keräämiselle, ää, äh, levittämiselle 2013-2017 välillä. Budjetti on kaiken kaikkiaan 299,4 miljoonaa euroa tämän ohjelman viisivuotiskaudeksi ja 57,3 miljoonaa euroa katetaan 2007-2013 kaudella ja 14,2 miljoonaa euroa 14-17 ohjelmakaudelta. Euroopan tilastojärjestelmä ESS on Eurostatin ja kansallisten tilastoviranomaisten yhteisjärjestelmä, joka on kohdannut viime vuosina koko joukon haasteita, muun muassa se, että Euroopan tilastojen kysyntä on lisääntynyt viime vuosina ja myös tilastojen luonne on muuttunut budjettia kiristettäessä niin kansallisella kuin Euroopan unionin tasollakin. Euroopan tilasto-ohjelma on Euroopan johtava laadukkaiden tilastojen laadukkaita tilastoja tarjoava taho. Ensinnäkin tarjotaan laadukasta tilastotietoa, toiseksi täytäntöön pannaan uusia toimia, pyritään tehokkuuteen ja laadun parantamiseen ja kolmanneksi vahvistetaan kumppanista Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa niin, että sen tuottavuus lisääntyisi entisestään. Komissio tulee hyväksymään vuosittaisen toimintaohjelmansa, jossa lyödään lukkoon viikkoon äh, tavoitteet ja myös äh, odotettavat tulokset. Minun tarkistukseni heijastelevat äh, tämänhetkistä talouskriisiä. Tilanne on heikentynyt siitäkin syystä, että meillä ei ollut korkealaatuisia ajankohtaisia tilastotietoja. Näin ollen tarkistuksissa korostan sitä, että on hyvin tärkeää, että meillä on luotettavia tilastoja, jotka saadaan riippumattomilta kansallisilta Äh, viranomaisilta ja joita valvotaan niin, että epäsanomukaisuuksia ei pääse syntymään. Näinä aikoina me kaikki olemme sitä mieltä, että johdonmukaiset paikkansa pitävät tilastot ovat äärimmäisen keskeisiä eurojärjestelmän takeena. Ähm, muistuttaisin kuitenkin Copetwaitin aiemman Hongkongin 60-luvun äh, valtiovarainministerin sanoista. Hän totesi, että tällainen myönteinen äh, ei-toiminta äh, on paras tapa toimia. Ja reaalipalkat nousivat 50 prosentilla ja köyhyys väheni kahdella kolmanneksella tulevien kymmenen vuoden aikana. Tämä johtui osittain siitä, että Sir John tuolloin Hongkongissa kieltäytyi keräämästä tilastotietoja ja kun häneltä kysyttiin, että mitä köyhien maiden pitäisi tehdä, hän vastasi, että yksinkertaisesti niiden täytyisi eh, poistaa päiviltä kansalliset eh, tilastoviranomaisensa. Näin saadaan aikaan kasvua. Ja puheenjohtaja, tässä nyt tällainen pieni historiallinen anekdootti, ja minä en ole ihan varma siitä, että EU-nykyjohtajat olisivat samaa mieltä Sir Johnin kanssa – ja siksi ehkä meidän kannattaa nyt kuitenkin pyrkiä mahdollisimman laadukkaaseen, laadukkaaseen tilastotietoon. Ainakin sitten tiedämme, mitä teemme, oli se sitten oikeasta tai vääristä syistä. Kiitos. Kiitos esittelijä. Haluan kiittää ja onnitella teitä siitä, että saitte koko valiokunnan hymyilemään näissä tilastoaiheissa. Aika huomattava saavutus. Eli tätäkin kautta kasvua saadaan Hongkongin saarella 70-luvulla kasvu oli kova, mutta vapaus hieman heikommalla tolalla. Jutta halusi käyttää puheenvuoron. Kommentoitko Hongkongin poliittista elämää? Aha, ei, Kajer. Sun, äh... Mitä tulee Hongkongin poliittiseen ja talouselämään, minä en siitä voi sanoa yhtään mitään, mutta Saksassa usein äh, lainataan Churchillia, joka on todennut, että älä luota tilastoon, jota itse et ole väärentänyt. Joten näin ollen ohjelma, josta täällä nyt keskustelemme, on kyllä tärkeä ohjelma. Kaikillahan meillä on kokemuksemme myös tässä valiokunnassa. Olemme usein todenneet, että kun tilastot eivät ole kunnossa, niin ongelmia syntyy. Olen näin olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan unioni tarvitsee luotettavia, laadukkaita tilastoja voidakseen toteuttaa järkevää poliittista suunnittelua ja jotta poliittisen päätöksenteon pohjana olisi luotettavaa tilastotietoa. Siksi mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että tässä vaaditaan ja korostetaan Ensinnäkin tilastokeskusten riippumattomuutta, mutta myös niiden välistä yhteistyötä. Ja koska näin on, niin tässä nyt on ehkä hiukan vaikea ainakin minun äh, samanaikaisesti tukea tätä äh, tilastojen kehittämistä ja sitten toisaalta pyrkiä toteuttamaan säästöjä. No mehän puhumme luonnollisesti kaikkien ohjelmien suhteen säästöistä ja tietenkin tässä taustalla on myös se poliittinen ryhmä, johon herra Epink kuuluu, mutta me tarvitsemme järkevän pohjan poliittiselle päätöksenteollemme ja mielestäni tässä on aika vaikea lähteä sitten vaatimaan säästöjä kun nyt katsotaan eh, kymmentä käskyä, eh, joista yksi on se, että eh, rahoja on käytettävä järkevästi, niin minä luonnollisesti budjetti-ihmisenä ehdottomasti tuen, mutta minä olen kyllä hiukan sitä mieltä, että tässä nyt yritetään säästää väärässä paikassa. Monsieur. Kiitos. Stesni, pahoittelen tätä ääntämystä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti vain. Olen oman ryhmäni kansanpuolen varjoesittelijä. Tilastoihin liittyy monia lausumia. Toivottavasti tässä ei toteudu valheita, suurempia valheita ja sitten Euroopan parlamentin tilastot siihen päälle. Toivottavasti tämä hokema ei nyt toteudu. Tilastojen tarkoituksena on tukea eurooppalaista politiikkaa ja päätöksentekoa. Tarvitsemme vahvaa pohjaa, jotta voimme saada aikaan kunnollisia järkeviä tuloksia. Olen hyvin voimakkaasti samaa mieltä näistä kolmesta tavoitteesta, jotka tässä mainittiin – talous- ja rahoituskysymykset. Nyt valitseva tilanne se, että vaaditaan tilastoilta laadukkuutta ja tehokkuutta, peräänkuulutetaan ja muitakin parannuksia. Niin ikään tuottavuutta pitäisi pyrkiä lisäämään kumppanuussuhteiden ja muiden toimien kautta. Siksi tulen oman ryhmän nimissä valvomaan tämän asian kehittymistä. Ja tulemme sitten myötävaikuttamaan siihen, että loppujen lopuksi saadaan aikaan mietintö, joka on hyväksyttävissä ja joka tulee parantamaan meidän työmme tehokkuutta ja parantamaan myöskin Euroopan parlamentin mainetta. Kiitos, hyvä kollega. Tässähän meillä on vastassamme ongelma, joka on luonteeltaan hyvin tekninen, mutta sillä on taloudellisia budjettivaikutuksia. Minun kotimaassani joka ei suinkaan kuulu maailmanlaajuisesti vähiten kehittyneisiin maihin. Kun ajattelemme teollista tuotantoa, niin siellä tiedot ovat vain noin kolmen kuukauden viiveellä käytettävissämme. Miten voitaisiin tehdä ennusteita, jotka olisivat varsin luotettavia, uskottavia sen suhteen, mikä tulee olemaan kasvu luku puolen vuoden kuluttua tai vuoden kuluttua, jos ei edes tiedetä, että kolme kuukautta aikaisemmin teollisuus, oliko se sitten kasvussa vai laskussa. Kun ajattelemme meteorologiaa, niin nyt voidaan sanoa, sanoa että sanat sataako tänään vai ei, mutta tilastotieteilijät sitten sanovat, että no nyt kolmen kuukauden kuluttua sitten tietää, mikä tilanne on tällä hetkellä. Eli viive on kolme kuukautta. Kun ajattelemme talouspolitiikkaa, niin nimenomaan näiden tilastotietojen saatavuus on keskeinen, kun ajattelemme sitä, miten me luovimme tässä ympäristössä budjettipolitiikan koordinointia vahvistetaan Euroopan unionissa. Meillä on ohjausjakso ja toisaalta 25 jäsenvaltiossa 27 uuden sopimuksen puitteissa niin, että talouspolitiikka olisi harmonisoidumpaa, niin että voitaisiin maksimisoida kasvun vaikutukset ja kasvumahdollisuudet. Näin ollen tilastovälinen käytettävyys on keskeinen tekijä. Nyt on jo puhuttu maksumäärärahoista ja maksumäärärahatarpeista. Ja nyt me havaitsemme, että perustiedot, joille budjettipolitiikka ja talouspolitiikka perustuu, edelleenkin nämä tekniset välineet, jotka käytettävissä me ovat, ovat puutteellisia. Eli todellakin tämä aihe on tärkeä. Haluan kiittää kiittää esittelijämme, herra ja aikataulusta seuraava määräaikatarkistuksille on 14. toukokuuta. Ensi viikolla siis meidän pitäisi hyväksyä ainakin äänestää lausunnosta 31. toukokuuta ja periaatteessa vielä vahvistettava tieto on se, että 18 kesäkuuta talousasiain valiokunta, joka on vastuuvaliokunta, hyväksyy oman mietintönsä. No niin, nyt voimme siirtyä edustaja Fasmonin mietintöön. Kyseessä on tulli- ja verotusohjelma Fiskus. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Fiskusohjelma, jota komissio ehdottaa, seuraisi olemassa olevaa Tulli 2013 ja fiskaalise 2013 ohjelmaa. Fiskusohjelma, josta ilmoitettiin marraskuussa, liittyy monivuotiseen rahoituskehyspakettiin. Yksinkertaistamisen nimissä nämä kaksi ohjelmaa halutaan yhdistää tämä tulliohjelma jolla pyritään tulliliittoon ja sen toimien tehostamiseen, on asia, joka kuuluu yksinomaan unionin toimialan piiriin. Fiskalisa 2013 puolestaan pyrkii vahvistamaan sisämarkkinoiden toimintaa parantamalla yhteistyötä eri verohallintojen välillä EU:ssa lisäämällä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Kyse on EUn ohjelmasta, joka ei vaikuta verotuspolitiikkaan sinänsä, Verotuspolitiikka kuuluu lähinnä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin. Kahden oikeudellisen perustan yhdistämisen suhteen olen epäileväisellä kannalla. Hankkeilla on eri tavoitteet ja eri sisällöt, siksi niiden pitäisi perustua eri oikeudellisiin perustoihinkin silloin, kun tarkastetaan täytäntöönpanoa, valvontaa ja seurantaa. Kumpikaan keskipitkän aikavälin arvioinnista ei viittaa siihen, että nämä pitäisi yhdistää, eikä ole riittävästi näyttöä tällaiseen ehdotuksen tueksi, vaikka komissio esittääkin perusteita. Perusteluita. Fiskalis- ja kastamisohjelma tuli ohjelmaa toimineet erittäin hyvin niidenkin arvioiden mukaan, jotka on teetetty ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Budjettiosuudet kahta ohjelmaa varten on komissionkin toimesta pidetty erillään ja komissio haluaisi pitää kiinni kummankin ohjelman identiteetistä. Siksi olisi loogista toimia siten, että ohjelmat pidetään, pidetään jatkossakin erillään. Tuen kyllä täysin sitä työtä, jota fiskaalisia tuliohjelmien kautta on tehty. Katson kuitenkin, että Euroopan parlamentin pitäisi pohtia mahdollisuutta hylätä komission ehdotus, tai sitten komission vastuuvaliokunnan pitäisi ehdottaa jotakin muita toimenpiteitä, jotka johtaisivat kahteen erilliseen oikeudelliseen perustaan fiskalisohjelmaa varten ja tuliohjelmaa varten. Tämä mahdollistaisi sen, että tärkeät asiat voitaisiin erottaa toisistaan ja ilman kaksi lainsäädäntöaloitetta voitaisiin hoitaa siten, että niistä neuvotellaan erikseen tai käsitellään erikseen. Tätä kantaa on peräänkuulutettu myöskin IKON ja IMKON valiokunnissa. Valiokuntien puheenjohtajien kokous 18 huhtikuuta Strasbourgissa päätyi samaan. Talousvaliokunta ja sisämarkkinavaliokunta ovat olleet samaa mieltä. Kenties komissio nyt voisi antaa toisen tilaisuuden vielä selittää tekemänsä ehdotusta, mutta tällä hetkellä jäsenet ovat kaikki muuta kuin vakuuttuneita asioista, asiasta. Nyt pitää päättää, kumotaanko tämä koko ehdotus työjärjestyksen artiklan 51 pohjalta sihteeristölle on ilmoitettu parlamentin hallinnon puoleltakin, että tähän liittyy joitakin ongelmia minun ehdotustani osalta. Jotkut tekemäni ehdotuksista tarkistuksista niin että niitä ei voida hyväksyä käsittelyyn. Haluan kiittää sihteeristä avusta 1, 3, 4 ja 5 lähettävät poliittisen viestin vastuuvaliokunnan eikä niiden tarkoituksena ole tulla hyväksytyksi täysistunnossa vaan sinänsä ne voidaan hyväksyä budjettivaliokunnan äänestyksessä. Ilomielin teen yhteistyötä asian tiimolta vielä varjoesittelyjen kanssa ja mielelläni otan vastaan ehdotuksia ja tarkistuksiakin poliittisilta ryhmiltä. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Stolojan. Kiitos. Edustaja Stolojan. Thank you, Mr. President. I am shadow. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen EPP-ryhmän varjoesittelijä Kiitän valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Ja muistuttaisin, että tätä, tässä mietinnössä on kaksi vastuuvaliokuntaa, Ekon valiokunta ja IMKO-valiokunta, jotka tekevät yhteistyötä työjärjestyksen säännön 51 pohjalta. Molempien valiokuntien puheenjohtajat valmistelivat neuvostolle kirjeen korostaakseen tarvetta irrottaa, hajottaa Fiskus 8 ohjelmaksi yksi äh, tullipuoli ja yksi äh, fiskaalipuoli. 16. toukokuuta järjestetään puheenjohtajakokous ja me odotamme, että puheenjohtajakokous vahvistaa tämän kahden valiokunnan, Ekonin ja IMKon puheenjohtajien kirjoittaman kirjeen. Kirje toimitetaan sitten neuvostolle. Neuvosto jo odottaa tätä kirjettä voidakseen tehdä päätöksen jatkotoimista. Mitä tulee tarkistuksiin, joita esittelijä on ehdottanut, me luonnollisesti tuemme ehdotusta ohjelman jakamisesta. On myös tarkistus, jossa todetaan, että tämän lainsäädäntöehdotuksen osat, niistä ei voi sopia ennen kuin on tehty sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014-2020 kaudeksi. Mielestämme tämäkin tarkistus on järkevä ja tuemme sitä. Kiitos. Très bien, je vous remercie. Hyvä, kiitoksia. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin kuin esittelijä ilmaisi. Ah, edustaja Gajer, suoka anteeksi. Dankeschön. Kiitos. Minä olen sosiaalidemokraattien varjoesittelijä ja kyllä tässä vaiheessa mielelläni nyt kuitenkin kysyisin poliittisilta ryhmiltä, pitävätkö ihan tarpeellisena ohjelman jakamista kahtia. Kyllä minä ymmärrän, että verot ja tullit Euroopan unionin sopimuksissa ovat äh, statukseltaan erilaisia, mutta onko se sitten kunnollinen perustelu ohjelman jakamiselle, niin sitä minulle ei ole kukaan onnistunut valaisemaan. Kuitenkin kyse on Euroopan unionin taloudellisen edun suojelemisesta. Euroopan unioni saa tuloja aika merkittävälläkin tavoin, ja jos tulleista ja veroalalta tulevat tulen, tulolähteet ovat Euroopan unionin valvonnassa niin, että se voi myös näitä kantoja määritellä, niin sitten hän omat varatjärjestelmät toimisi ja jotkut jäsenvaltiot voisivat päästä tilanteeseen, jossa niiden rahoitusosuutta laskettaisiin. En minä tätä toivo, mutta se olisi mahdollista. Ja kun me nyt haluaisimme mahdollisimman tehokkaasti lisätä unionin talousarvion mahdollisuuksia omien varojen keräämiseen, niin tämä jakaminen kahdeksi ohjelmaksi ei välttämättä ole järkevää, kun ajattelen jäsenvaltioita, jotka itse tunnen parhaiten, niin useimmiten viranomaiset, jotka ovat vastuussa esimerkiksi tulleista, ovat samalla vastuussa verojen keräämisestä. Ja näin ollen, jos ne nyt jäsenvaltioissa hoitavat omat tonttinsa ja ajavat Euroopan unionin etuja siinä samalla, niin eikö tilanne ole ihan toivottava? Kiitos. Esittelijä, haluatteko reagoida? Rampin. Pouze velmi stručně. Tady se vlastně nenavrhuje. Aivan lyhyesti. Mehän emme ehdota sitä, että ohjelma jaetaan, vaan jatkettaisiin nykyisissä puitteissa me haluamme pitää kiinni status quosta eli kahdesta erillisestä ohjelmasta. Vastuuvaliokunnatkin suosittavat tätä ratkaisua. Minusta näyttää siltä, että ehdotuksen takana on laaja konsensus, mutta totta kai tästäkin voi olla eriviä näkemyksiä. Kiitos. No hyvä. Oletan, että muitakin tarkistuksia tulee niin kuin esittelijä totesi. Osa tarkistuksista on häneltä ja ne ovat sitten saaneet hieman varauksellisen vastaanoton sen suhteen, voidaanko niitä ottaa käsiteltäväksi. Ne liittyvät siihen ongelmaan, joka nousi esille tässäkin keskustelussa, eli olisiko yksi yhteinen ohjelma vai kaksi erillistä. Kun ajattelemme julkista avointa istuntoa, niin tämä kysymys nousee esille, mitä tarkistuksia vastuuvaliokunta hyväksyy ja totta kai sitten budjettivaliokunta voi aivan vapaasti eh, esittää omia tarkistuksiaan, miellyttävätpä ne sitten järjestelmää tai eivät. Eli vastuuvaliokunta sitten päättää siitä, mitkä alistetaan äänestyksellä täysistunnossa tai mitä ei. Meillä on kaksi vastuuvaliokuntaa, aivan niin kuin todettiin, Ekon ja Imko. Tarkistusten määräaika budjettivaliokunnassa on 23. päivä toukokuuta, jotta sitten lausunto hyväksyttäisiin 20. kesäkuuta. Kaksi muuta valiokuntaa, vastuuvaliokunnat, omalta osaltaan hyväksyvät kesä-heinäkuussa omat kantansa ja mietintönsä. Kiitos. Voimme jatkaa näiden lausuntojen tutkimista kaudelle 14.20. Ja sitten kohta yhdeksän ensin. Niin, tämä on aivan eri aihe. Euroopan globalisaation rahasto ja teknisen avun pyyntö komission aloitteesta. Edustaja Kozlowski on tässä esitteli. Olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący. E, zacznę od przypomnienia, że Europejski Fundusz... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa teidän mieleenne sen, että globalisaatiorahasto luotiin, jotta voitaisiin antaa apua niille, jotka kärsivät maailmantalouden muutoksista – 500 miljoonaa euroa on katto. Artikla 8 globalisaatiorahaston asetuksessa toteaa, että tekninen tuki voi olla korkeintaan 0,35 prosenttia kokonaistalousarviosta. Tämä tarkoittaa 1 750 000 euroa. Tällä hetkellä summa teknistä apua varten tälle vuodelle on kokonaisuudessaan käytettävissä sitä ei ole vielä käytetty. 4. huhtikuuta tänä vuonna komissio teki ehdotuksen, että vapautettaisiin 1,12 miljoonaa euroa teknisen avun muodossa. Tämä on 1,22 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että 630 000 euroa jää vielä ikään kuin ennakoimattomia menoja varten käytettäväksi. Tämä on rahan määrä käyttää seuraaviin tarkoituksiin. Ensinnäkin valvonta, internet-sivun ylläpito, tieto, pitoisen materiaalin painattaminen ja vuosikertomuksen painattaminen, julkaiseminen ihmisiä myöskin tiedetään siitä, kuinka rahaa voi hakea tästä rahastosta, asiantuntijakokousten järjestäminen, verkostoituminen, parhaiten käytänteiden vaihtaminen sekä loppuarviota, jotka suoritetaan ulkopuolisen konsultin avulla, ovat äh, tämän rahan käyttötarkoituksia. Komission vastaa olemassa olevaa, voimassa olevaa asetusta Siksi katson, että on hyvinkin kummallista, että jotkut jäsenvaltiot vastustavat tämän määrärahan vapauttamista tätä tarkoitusta varten. Neuvosto päätti estää kriisipoikkeuksen käytön, joka mahdollistaisi rahan käyttämisen ei pelkästään globalisaatiosta kärsineiden työntekijöiden auttamiseksi, vaan olisi haluttu auttaa myöskin muita, jotka ovat taloudellisesti haavoittuvaisessa asemassa. Tämä poikkeus on ollut aina erittäin tärkeä elementti kriisin aikana. Sen kautta on voitu antaa sosiaalitukea. Siksi artiklassa perän peräänkuulutaan sitä, että neuvosto mahdollisimman nopeasti nyt poistaa tuon blokkitilanteen, joka tällä hetkellä asiassa valitsee. Maksumäärärahat tämän rahaston osalta on määrätty erityisen budjettikohtaan, tai se pitäisi, ne niin se pitäisi saada erityisen budjettikohtaan. Tämä parlamentti on aina vaatinut, rahasto on itsenäinen väline, joten sen rahastonkin tai sen rahoituksenkin täytyisi olla omassa budjettikohdassaan. Tätä me vaadimme. Si, monsieur le rapporteur. Monsieur Dar- Kiitos esittelijä. Nyt edustaja Darden. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Käytän puheenvuoron ST-ryhmän varjoesittelijänä. Meillä on työryhmän jäseniä. Oikeastaan puheenvuorossani keskityn kolmeen seikkaan. Ensinnäkin, niin kuin tiedätte todennäköisesti, haluan kertoa, että työryhmä on päättänyt hieman muuttaa työskentelymenetelmäänsä niin, että tämä kirje sitten esitetäänkin tarkistuksen muodossa – Eli tiettyjä tarkistuksia tehdään, jossa oikeastaan heijastuu kirjeen sisältö, jolla täydennetään esittelijän mietintöä. Mitkä sitten ovat päätarkistuksia, jotka aiomme tehdä tämän kirjan pohjalta? Ensinnäkin se, että pahoittelemme, että kriisiehtoja ei huomioida tässä järjestelyssä, joka loppujen lopuksi rahoitetaan teknisen avun kautta. Tämä on siis tarkistustekijä. Siinä muistutetaan tarpeesta nopeuttaa varojen käyttöönottoa ja tukea kontaktiryhmän perustamista – nimenomaan näiden teknisen avun varojen ja Tässä tarvitaan totta kai jäsenvaltioiden apua asiantuntijuuden kautta. Hyvin pitkälti tässä näkemykset ovat äh, esittelijän kannan mukaisia. Ja kolmas seikka, jota haluaisin korostaa, on se, että tämän käyttöönoton validointi, hyväksyminen tapahtuu niin, että neuvostossa on tällainen asian käsittelyn estävä vähemmistö. Ja tässä yhteydessä totean, että tämä argumentti ei minusta ole oleellinen, kun ajattelemme, mitä tapahtui vuonna 2011, ja si- sitä, että tämä rahasto tässä vain altistetaan uusille vaaratekijöille. Kiitos. Si, monsieur Haglund. Kiitos, edustaja Haglund. Chairman, in our group there are... Kiitos, puheenjohtaja minun ryhmässäni monet ovat hyvin tyytyväisiä siitä, että valvonta ja monitorointi tulee paremmaksi ja että saadaanko rahastosta todella sellaista lisäarvoa kuin alkuperäisessä tavoitteessa määriteltiin. Mutta yleisesti ottaen osa näistä uusista kustannuksista, jotka hyvin pitkälti liittyvät markkinointiin, eivät suinkaan saa ryhmäni kaikkien edustajien tukea, joten minun täytyy kertoa, että kaikki emme ole kovinkaan innostuneita tästä ehdotuksesta kaiken kaikkiaan, vaikka siinä toki hyviäkin sisältöjä on. Donc, je retiens notamment... Kiitos. Sitä, mitä edustaja Dahden totesi, työllisyysvaliokunta lähettää totta kai kirjeen, mutta myös tarkistuksia. Siis myös tarkistuksia, kun otetaan huomioon määräajat, niin jos nyt oikein ymmärrän, työllisyysvaliokunnan lausunto saadaan 30. toukokuuta ja me itse otamme kantaa 31. päivä seuraavana päivänä. Eli tarkistus pitäisi laatia kielellä, joka on se, jolla helpoiten työtä tehdään. Ranskalainen sanoo tietenkin vannollinen, että tämä on vähän vaikea kysymys. No, tehän olette jo lukeneet tekstin, joten varmaankin käännös kaikille kielille onnistuu varsin nopeasti. No niin, kiitos esittelijälle. Tämä kohtahan liittyy siihen siirtoon, josta me äänestämme pikapuoliin, eli numero kolmosesta. Budjettivaliokunnan määräaika tarkistukselle on 16. toukokuuta puolilta päivin. Työllisyysvaliokunta ottaa kantaa 30. toukokuuta ja me itse äänestämme 31. toukokuuta ja täysistuntoon 12.13. kesäkuuta. Kiitos esittelijälle Koslovskille. Nyt Kohta kymmenen esittelijä saa puheenvuoron ja aiheena kuluttajaohjelma. Olkaa hyvä, herra esittelijä. Obrigado, senhor presidente. Eh, como todos sabemos, temos 500 milhões de consumidores. Kiitos, puheenjohtaja. Kaikkihan tiedämme, että Euroopan unionissa on miljoonia ja taas miljoonia kuluttajia ja kuluttajien menot ovat hyvin tärkeät. että 6 prosenttia unionin BKTstä. Ja nyt keskustellaan unionin kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014-2020. Tämä on arvoltaan kuitenkin hyvin edullinen ohjelma, 97 miljoonaa euroa, joka tarjoaa mahdollisuuden kuluttajille siis käyttää oikeuksiaan. Ja siksi kuluttajille tiedottaminen ja kuluttajan osallistuminen eivät voi olla yksittäisiä tavoitteita, vaan horisontaalinen tavoite ajatellen turvallisuutta, tiedottamista, koulutusta ja myös lainsäädännön täytäntöönpanon tai soveltamisen tarkastelu. Siksi on tärkeää, että kuluttajille tiedotetaan, mutta tärkeää on myös se, että kuluttajat voivat vaatia oikeuksiaan ja saada korvausta, jos heidän oikeuksiaan on rikottu. Mielestäni tämä tutkimus on myönteinen, koska meidän on vahvistettava kuluttajien luottamusta ja tarvitsemme Euroopan laajuisen nettiyritysten akkreditointikeskuksen. Olisi tärkeää, että ihan Euroopan tasolla sovittaisiin tilastoindikaattoreista, jotka olisivat yhteisiä. Ei voi olla niin, että tilastoindikaattorit, joita tarvitsemme tarkastellaksemme markkinoiden toimintaa eivät ole riittäviä, että tietoa ei ole riittävästi. Ja meidän täytyy tarkastella sitä, toimivatko markkinat ja siksi Valitusten lukumäärä ei riitä sen toteamiseksi, toimivatko sisämarkkinat vai eivätkö. Siksi tarvitaan muitakin indikaattoreita, joita lisäksi on vahvistettava. Ja siksi minun mielestäni nämä tilastoindikaattorit ovat hyvin tärkeitä, jotta todella tiedämme, mikä tilanne on tällä hetkellä todellinen tilanne. Ja siksi meidän täytyisi saada aikaan yksimielisyys näistä tilastoindikaattoreista. Tärkeää on se, että kuluttaja voi ö, esittää mahdolliset valituksensa ja että hänen ei välttämättä tule kääntyä kuluttajayhdistyksen puoleen. Toki niitäkin on tuettava, mutta kyllä kuluttajille on jätettävä myös yksilön valitusoikeus. Ajatellaan nyt vaikkapa Euroopan laajuisia tahoja, joiden kautta ihan eurooppalainen sähköinen alusta voisi olla mahdollinen ja siltä pohjalta kuluttajat kaikkialla Euroopassa voisivat paitsi vaihtaa tietoja myös esittää valituksensa tässä vahvistettaisiin myös Euroopan kansalaisuutta. Siksi mielestäni EU-laajuinen interaktiivinen alusta olisi hyödyllinen. Se olisi myös hyödyllinen, jotta voitaisiin vaihtaa parhaita käytäntöjä, mikä myös on yksi ehdotuksista. kaikki nämä kuvailemani ehdotukset löytyvät tarkistuksista, vaikka toki komission ehdotusta sinänsäkin tuen. Kiitos. Cher collègue, Göran Ferm a demandé Göran Ferm on pitänyt puheenvuoron. Uh, just a very short ref- Aivan lyhyesti vain. Valitettavasti varjoesittelijämme ei ole paikalla. Yksi pohdinta kuitenkin tarkistuksista kaksi ja kolme. Tarkistuksessa kaksi esittelijä toteaa, ilman, että hän sanoi tarkalleen mitään summista, että komission ehdotus on hyvin maltillinen, vaatimaton. Tällä hän ilmaisee, että hän haluaa ehkä suuremman summan, mutta sitten seuraavassa tarkistuksessa hän sanookin, että hallinnolliset menot ovat korkeat ja hän vaatii, että komissio perustelee näitä menoja ja arvioi ne uudelleen on siis mahdollista, että esittelijä on tehnyt jonkinlaisen analyysin, mutta tässä on yleinen ongelma. Aina vaaditaan lisää operatiivisia menoja, mutta sitten hyväksytään leikkauksia hallinnollisiin menoihin. Tässä on olemassa vaara, että mikäli tälle tielle mennään, tässä tulee enemmän viiveitä, enemmän valvontaa ja niin poispäin. Jossakin vaiheessa meidän täytyy taistella myöskin tärkeiden hallinnollisten kulujen puolesta, koska muuten ohjelmia ei voida pistää täytäntöön. Toivoisin, että esittelijä vielä tarkastelisi tätä uudelleen, onko tässä nyt riittävää johdonmukaisuutta. Ehkä tässä on jotakin erityistä, joka liittyy kuluttajaohjelmaan, ja että meno, hallinnollisten menojen puolella on jotain kummallista, mutta muuten tässä on vaarana, että ollaan epäjohdonmukaisia. La vice-présidente est tentée d'intervenir. Varapuheenjohtaja aivan tässä jo kutkuttelee, että pääsee puhumaan. Kiitos. Kyllä minä tämän ymmärrän, mutta tämä johtuu juuri siitä, että kyseessä ovat pienet ohjelmat. Kuluttajan suojaohjelman kohdellaan näin, mutta näin tulee olemaan myös esimerkiksi terveystoimintaohjelman kohdalla. Kyseessä ovat pienet ohjelmat, mutta ne on 27 jäsenvaltiossa komission hallinnoitava. Ja minä nyt olen viimeinen, joka komission hallinto kuuluu ja lähtee tukemaan, mutta kyllä minä nyt olen tässä tapauksessa sitä mieltä, että jos komissio ei tätä pyytämänsä rahoitusta saa, niin sitten ei toteudu tämä ohjelmakaan. Ja sitten eh, viime kädessä kysymme, että no miksi ohjelma ei toteutettu. No tämä näiden pienten eh, ohjelmien ongelma on, kun ei ole edes jaettua hallintoa. Mikään muu hallinto ei osallistu tähän hallinnoimiseen. Komission on tehtävä kaikki, huolehdittava kaikesta. Näin hyvä niin, mutta kyllä komissiolla on oltava sitten välineet tämän toteuttamiseksi. Kiitos. Eh, Jutta. Kiitos Jutta. Esittelijä haluaa reagoida, eikö niin? Muito obrigado. Eh, no aqui, eh... Kiitos tosiaan äh, ei tässä nyt mitään epäjohdonmukaisuutta ole, niin minä tämän asian ainakin näen. Jos totean, että ohjelma on mm, rahoitukseltaan varsin maltillinen, niin en minä tässä nyt äh, mitään lisärahaa ole vaatimassa. Mutta jos katsotaan 500 miljoonaa äh, eurooppalaista kuluttajaa, kuluttajaa ja heidän äh, merkitystään PKTlle. Ja jos haluamme olla kunnianhimoisia, äh, voidaksemme yhtenäismarkkinoita käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja äh, tiedottaa kuluttajille mahdollisimman tehokkaasti, niin sitten kyllä minun mielestäni tämä summa ei riitä. Tavoitteet eivät ole muutenkaan kunnianhimoisia, pikemminkin varsin vaatimattomia. Mutta kyllä tässä varmaankin nyt täytyisi pohtia ja asia ja varmaankin äh, pohdinta johtaa siihen johtopäätökseen, että rahat eivät riitä. Siksi ajattelin, että voidaan todeta, että tämä on varsin vaatimaton rahoitus. Sitten nämä hallintokulut, no ne ovat kymmenisen prosenttia koko ohjelmasta, mutta en minä hallintokulujenkaan leikkaamista tai vähentämistä vaatinut. Ei suinkaan. Minä, se mitä minä tässä totean, niin se myös perustelen. Ja ehkäpä näitä ö, menoja täytyisi vielä pohtia, mutta en minä leikkaamaan niitä lähtisi, koska en haluaisi, että hallintokuluja leikataan ja sitten vaarannetaan tätä kautta koko ohjelma ohjelma, joka on kuitenkin 100 197 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan ja näistä nämä 20,65 miljoonaa luonnollisesti on varattava sitten hallinto menoja varten. Ja ennen kuin tässä nyt käynnistetään mitään virastoa, niin täytyisi tarkastella ennalta sitä, että hyödyttäisikö se? Eli onko kyseessä menettely, jossa myös ihan riippumaton kustannushyötyanalyysi toteaa, että tämä on paras vaihtoehto. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Tästä ohjelmasta puheen ollen näkemysten vaihto auttoi nostamaan esille yleisemmänkin ongelman, eli mikä on suhde toisaalta hallintokulujen ja toisaalta operationaalisten kulujen välillä. Tämähän näkyy vielä enemmän muissa ohjelmissa. Tämä tulee olemaan yksi suurista aiheista, jotka nousevat esille seuraavien budjettiraamien sisällä, kun neuvottelemme budjeteista. Eli mahdollisuuksien mukaan otsakkeen viisi menoja lasketaan, mutta tietyn minimin alapuolella ei voida enää järkevällä tavalla käyttää näitä operationaalisia kuluja. Tämä pätee virastoihin ja pätee jossain määrin myös kaikkiin politiikan aloihin. Eli varna on se, että hallintokuluja toisaalta voi olla liiaksi, mutta toisaalta taas varna on sekin, että niitä ei ole riittävästi. Sosio- sosiologi Northcote Parkinson tot- teesi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Hän oli tutkinut Royal Navyn äh, henkilöstöä. Tässä puhun tietenkin brittien valvonnan alaisuudessa tällä hetkellä. Royal Navyn menot olivat rauhan aikana korkeammat kuin sodan aikana. Eli tämä äh, johtuen siitä, minkälainen määrä siellä oli virkamiehiä, oli, oliko entisiä sotatantareilla olleita veteraaneja ja niin edelleen. Ranskassa olemme havainneet tässä jo, joitakin vuosia sitten, että poliisivoimissa Ranskassa on enemmän henkilöitä siellä toimistoissa täyttämässä kaavakkeita, lomakkeita kuin sitten kaduilla varmistamassa liikenteen sujuumista ja kansalaisten turvallisuutta. kun vertailemme jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiä, niin on kyllä aika yllättävää havaita, että hallintovirkamiesten määrä jäsenvaltiossa vaihtelee yhdestä kahteen. Varna on se, että hallintokuluja, hallintokulut ovat liian suuret, mutta toisaalta varna on myös liian pienet hallintokustannukset. Jos niitä leikataan sellaiselle tasolle, että ei enää onnistuta toteuttamaan politiikkaa, jota kuitenkin näiden operationaalisten käyttökustannusten avulla pyritään toteuttamaan. Eli tätä täytyy kyllä katsoa tarkkaan jokaisen ohjelman kohdalta. Ja tätähän esittelijä tekee kuluttajaohjelman tapauksessa tässä esityslistan kohdassa. Tarkistusten määräaika on 14. toukokuuta kello 12. Fernandesin mietinnön hyväksyntä 31. toukokuuta, siis lausunto on kyseessä. Ja sitten IMKON äänestys 20. kesäkuuta ja sitten täysistuntoon 12. syyskuuta. Kiitos esittelijälle ja nyt puheenvuoron saa edustaja Nenski kohdista 11 ja 12. Tässäkin kyseessä on budjettivaliokunnan lausunto AFET-valiokunnalle. Madame Jenski. Thank you very much, Mr. Fred. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin yhteinen täytäntöönpanoasetus. Haluaisin kiittää henkilökuntaa, joka on ollut valmistelemassa tällä lausuntoa heidän tekemästään ankarasta työstä. Yhteinen täytäntöönpano täytäntöönpanoasetus, joka koskee ulkoisia toimia, pyrkii luomaan yhteiset puitekehykset budjettituolle kolmansissa maissa. Tällainen puite on täysin uusi käsite, joka toivottavasti tuo avoimuutta ja johdonmukaisuutta ulkoisiin toimiin ja niiden rahoitukseen. Joka ikinen talousarvion euro pitäisi käyttää varantoasetuksen mukaisesti ulkoiset toimet on erityisalue, joka osittain nauttii säännöistä tai sääntöjen poikkeuksista. Selitys on yksinkertainen. Ulkoisessa politiikassa on merkittävä eroja verrattuna sisäiseen politiikkaan, koska tarkoituksena on toimia eri tarkoitusperiaan varten ja tukea annetaan aivan erilaisissa olosuhteissa kuin esimerkiksi aluepoliittista tukea annetaan. Asetuksissa on mukana säännöksiä, jotka varmistavat sen, että varakataan asianmukaisesti hyväksi seitsemän ulkoisen toimen välineen kautta maantieteellisestä alu- kehityspolitiikan instrumenteista no, EMPI ja kumppanuusinstrumenteista, kun on kyse. Kyse on kolmesta teemakohtaisesta aloitteesta niin ikään demokratia, ihmisoikeus, vakausväline, ydinturvallisuus ja yhteistyöväline ovat nämä kolme teemakohtaista, alakohtaista välinettä. Osaston neljä jotkut menoerät, jotka liittyvät ulkoisiin toimiin, eivät ole asetuksen alla esimerkiksi yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ulkosuhde, hallinto, kehitysrahasto, makrotalousapu ja humanitaarinen apu. Komission ehdotuksena on esittää ajatus yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi päätöksentekomenettelyksi on mahdollistaa sen, että hyvin nopeasti voidaan hyväksyä ja pistää täytäntöön rahoitukseen liittyviä päätöksiä. Saman vuoden aikana voitaisiin antaa tukea esimerkiksi hätätapauksessa. Nyt voidaan tarkastaa muutamaa seikkaa, jotka ovat erittäin tärkeitä budjetin kannalta. Ensimmäinen näistä on yksinkertaistaminen. Yksi ainoa asetus mahdollistaa sen, että pystytään paremmin tarkastelemaan rahoituskynnyksiin koskevia, kynnyksiä koskevia menettelyitä ja tuen antamista kehottaisin, että kollegaat ja myöskin AFET-valiokunnan jäsenet vaatisivat merkittäviä muutoksia asetukseen ja ala-asetukseen silloin, täytäntöön, jotta omaksuttaisiin yhtenäinen, täsmällinen ja selkeä rakenne kaikkia yksittäisiä välineitä varten. Ensinnäkin budjettimenettelyt vaikuttavat tasapainoon ja sisäisten tavoitteiden saavuttamiseen ja ulkoisten tavoitteiden toteuttamiseen siten, että valtavirastetaan aloitteita esimerkiksi Eurooppa 2020, strategia, demokratia, oikeusvaltion periaate, ihmisoikeudet, yrittäjyysohjelma ja ympäristön suojelu. Ja, mutta toisaalta, mikäli asetus on jo määritelmänsä mukaisesti yleisluontoinen, universaali, miksi siellä on sitten artikloita, jotka koskevat yksittäisiä välineitä – Kiinnittäisin teidän huomioon artikloihin 6, 9, 10 ja 11, jotka yleisesti ottaen käsittelevät poikkeuksia, eivätkä luo mitään lisäarvoa horisontaalisiin tai vertikaalisiin säännöksiin nähden. Kunkin instrumentin erityispiirteet edellyttävät yksittäisiä sääntöjä jossakin määrin, mutta kehottaisin teitä pohtimaan asiat siltä kannalta, että nämä että ja erityiset lainsäädäntöehdotukset liittyvät yksittäisiin aloitteisiin tai välineisiin pitäisi hoitaa siten, että täytäntöpanoasetuksella on oma sää, roolinsa vain silloin, kun on kyse ulkoisen ulkoistoiminnasta ja universaaleista säännöksistä ja sen kun käytetään yhteisön rahoitusvälineitä hyväksi. Siksi sanoisin, että kahteen asiakirjan jakaminen, tavallisen jakaminen kahteen asiakirjaan ei ainakaan yksinkertaista asioita. Toinen seikka, jonka haluaisin todeta, liittyy lukuihin. Kokonaissumma 123,8 miljardia euroa 2011 vuoden hinnoin laskettuna on määrä antaa näitä neljää maantieteellistä ja kolmea alakohtaista instrumenttia varten. Tässä on 17,6 prosentin lisäys kaudesta toiseen siirryttäessä nykyhinnoin laskettuna. Nyt haluaisin todeta teille, että varsinkin mitä tulee ulkoiseen toimintaan, me systemaattisesti käytämme käypiä hintoja pohjana keskusteluissa. Ja tämä, nämä ovat validimpi vertailupohja kuin tämä toinen vaihtoehto, kun puhutaan monivuotisista hankkeista. Monivuotiset rahoituskehykset tietystikin täytyy luotsata siten, että katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen. Olemme kuitenkin tottuneet vuotuisiin talousarviomenettelyihin ja nyt selkeästikin ammumme itseämme nilkkaan, mikäli käytämme käypiä hintoja pohjana. Ja kun tarkastellaan tällä välin kertynyttä inflaatiota, silloin vertailukelpaisuus kärsii luvut vääristyvät. Lisäksi keskustelun ei pitäisi puhtaasti katsoa tulevaisuuteen, vaan pitäisi ottaa myöskin huomioon kehitys, jota on tapahtunut makrotasolla. Onko tavoitteita muutettu? Onko mukaan tullut uusia maita rahoituksen piiriin tuen saajien puolella? Mitä kumulatiivista kasvua on syntynyt kausikaudelta? Onko parannusta tapahtunut tai tilanteen huononemista? Kaikki tämä täytyy ottaa huomioon ja niin poispäin. Nyt äh, kyse on esimerkiksi muun tyyppisistä mittaus indikaattorista. Ehkä komissiolla on jotain lukuja laskelmia, mutta minä suosittelisin teille, että nämä julkistettaisiin ja otettaisiin mukaan suunnitteluvaiheeseen, varsinkin kun otetaan huomioon, että tulevaisuudessa keskustellaan luvuista. perusteet, jotka pohjautuvat tarkkoihin lukuihin ovat tarpeellisia vuosi vuodelta, kun me parlamenttina joskus olemme liiankin halukkaita tekemään myönnytyksiä, jotta voimme suojata muita sisäisiä menoeriämme. Kolmas seikka. Yhteinen arviointi ja raportointi. Olen ottanut tähän mu- mukaan uuden tekstin kohden, jossa vaaditaan komissiolta asiakirjaa puolivälin arvioinnin saamiseksi kaikista rahoituksen osista, jotka ovat tämän asetuksen piiriin kuuluvia, mutta erityisestikin se on kun on kyse ulkoisesta rahoituksesta laajalti katsottuna. Niitä ei pelkästään tarkastettaisi yleistä tilannetta, vaan myöskin tuen jakautumista eri maajien kesken, onko useita hakemuksia esitetty rahan saamiseksi, rahoitusvälineiden käyttö, maksumäärärahojen ja sitousmäärärahojen käyttö, varsinkin kumppaneiden puolella ja niin poispäin. Tällainen kertomus olisi monessakin suhteessa hyödyllinen. Tämä olisi myöskin erittäin tärkeä meille budjettiviranomaisena. Tämä lisäisi avoimuutta sen suhteen, missä ja miten eurooppalaista rahaa käytetään hyväksi. Ja toiseksi voitaisiin parantaa valvonnan laatua silloin, kun on kyse täydentävistä instrumenteista ja aloitteista toisiaan täydentävistä aloitteista. voin antaa yhden esimerkin. Länsi-Balkanin maata saattavat saada rahaa esimerkiksi liittymistä edettävästä avustuksesta, makroapua, myöskin kriisiapua ja rajat ylittävää apua eurooppalaisista rakennerahastoista ja niin poispäin. Erityishuomio kiinnittyy tässä Tonavan strategian. Kuvitelkaapa sitten, että sitten yksi maa, joka todennäköisesti tue, raho, tulee rahoitustuen piiriin, sitten saa, tästä maasta sitten saataisikaan tietoa tuen käyttämisestä. Toivoisin, että määriteltäisiin myöskin kiireellisyys paremmin. Tämä on toinen seikka, johon haluaisin kiinnittää teidän huomionne. Monet määritelmät, jotka liittyvät kiireellisyyteen ja erityistapauksiin, jotka mainitaan tekstissä, näitä Määritelmien pitäisi harmonisoida, että saataisiin parempaa oikeudesta varmuutta sen suhteen, pitäisikö raportoinnin toimia ja miten sen pitäisi toimia eri puolilla maailmaa kriisitilanteissa. Meidän täytyy varmistaa, että vain sellaiset tapahtumat, jotka todellakin ovat sellaisia, jotka voidaan määritellä kirjallisiksi, pääsevät yksinkertaistetun ja nopeamman päätöksenteon piiriin. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, toteaisin, että kyse on innovatiivisistakin rahoitusvälineistä – rahoitusvälineet, joita Euroopan unioni käyttää, eivät nyt korvaa jäsenvaltioiden omia rahoitusvälineitä, mutta kuitenkin yksityinen rahoitus ja muut tyyppiset eurooppalaiset interventiorahastot ovat sellaisia, joiden suhteen komission pitäisi päästä johdonmukaiseen johdonmukaisuuteen ja synergiaan siten, että määrää voidaan yhdistää ja asiantuntemusta kumppaneiden kanssa voidaan myöskin käyttää toiseen täydentävällä tavalla. Joten saadaan aikaan kerrannaisvaikutusta Euroopan unionin talousarviovaroille varoille siten, että yksinkertaistetaan ja helpotetaan muun tyyppistä rahoitusta, esimerkiksi yksityistä rahoitusta, eurooppalaisia etuja silmällä pitää, mutta tämä ei kuitenkaan saa tapahtua siten, että eurooppalaisia rahoja millä tavalla korvataan tai niiden merkitys vähenee vipuvaikutus, jota rahoituksesta syntyy, toivottavasti ei vesitä varanhoidon valvontaa, koska viitekohtana täytyy olla aina varanhoitoasetus. Sitä täytyy aina kunnioittaa. Kiitoksia. Merci, madame la rapporteur. Kiitos, esittelijä. Marja Munjos, olkaa hyvä. Voilà, Muñiz, avec un I. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitän valmistelijaa erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Hän tässä erittäin hyvin kuvaili tämän horisontaalisen välineen äh, haaste, Tämä on hyvin monimutkaista löytää eri välineiden yhteistä ja yhteistä tekijää. Olen näiskin kanssa oikeastaan melkein kaikesta samaa mieltä, mutta joitain konkreettisia kysymyksiä minulla kuitenkin on, joista olen vielä hiukan epävarmaa. Ensinnäkin mitä tulee kansalaisyhteiskuntaan, AY-liikkeeseen ja PK-yrityksiin, niiden liitot tai yhteenliittymät kuvaillaan perusteluissanne hyvin lyhyesti. Kun puhutaan varainhoitoasetuksen uudistuksesta, niin puhutaan mahdollisuudesta parantaa kansalaisyhteiskuntaa kunnan osallistumista, mutta tätä ajatusta ei ole kehitelty yhtään enempää tästä muuta kuin tosiaan teidän perusteluosassanne, mutta itse tekstissä ette tähän viittaa. Ja kyllä mielestäni tekstissäkin tähän tulisi viitata, siis kansalaisyhteiskuntaan, eri tahoihin, jotka voivat osallistua näiden rahastojen varojen käyttöön, jotka ovat äh, voivat olla mukana esimerkiksi naapuruusvälineet tai liittymistä valmistelevat välineet. Ja kyllä mielestäni tällä asetuksessa tulisi puhua näistä kysymyksistä vielä enemmän. Ja tässä te etsitte hyvää tasapainoa eri tavoitteiden, sisäisten politiikkojen tavoitteiden ja ulkoisten politiikkojen tavoitteiden välillä niin, että toiminta olisi ylipäätään mahdollisimman johdonmukaista, mitä EU-politiikkaan tulee. Ja tässä oikein hyvin äh, mainitaan äh, EU 2020, demokratia, ihmisoikeudet, suojelu ja niin edelleen, jotka kaikki ovat hyvin tärkeitä elementtejä, joilla on niin ulkoinen kuin sisäinenkin ulottuvuus. Ja tässä yhteydessä pitäisi mielestäni viitata myös köyhyyden vähentämiseen, johon EU 2020 strategiassa ja myös muissa strategioissa ja välineissä viitataan, ja tässä mietinnössähän juuri etsitään näitä yhteisiä nimittäjiä. Mitä tulee ihmisoikeuksiin, tähän liittyviin välineisiin on mahdollista, että Euroopan unioni rahoittaa Eh, esimerkiksi YK on eh, ihmisoikeusvaltuutetun toimintaa. Jollakin tavalla kyllä pitäisi varmistaa valvonta sen suhteen, miten tätä Euroopan unionin rahoitusta käytetään YK ihmisoikeusvaltuutetun eh, toiminnan rahoittamiseksi. Ja lopuksi viittasitte näihin tarkistuksiin ja puheenvuorossa tosiaan puhuitte siitä, että vastustatte sitä, että olisi erityismääräyksiä näille välineille 6, 9, 10 ja 11 artiklojen mukaan. Minä haluaisin nyt kuulla, että tarkoitatteko erityismääräyksillä äh, valintakriteereitä näissä välineissä vai mitä tarkoitatte, siis kun valitaan ehdokkaita, mitä nämä nyt ovatkaan, niin tosiaan nämä valintahakuprosessit, tarjouskilpailut Eli kun vedotaan näiden eri välineiden rahoitukseen, niin koska kyseessä ovat erilaiset välineet, niin ne, eh, niiden määräykset varmasti ovat hyvin erilaisia, koska ehdot ja koko järjestäytyminen ovat erilaista ja myöskin ja osallistujat ovat erilaisia. Siksi mielestäni täytyy tehdä selväksi, että välineet ovat erilaisia muodoltaan esimerkiksi hakuprosessien, ehdokkuuksien, äh, tarjouspyyntöjen suhteen. Muuten mielestäni oikein hyvä teksti ja ehkä demarit tekevät äh, joitain tarkistuksia näiltä linjoilta, joita äsken kuvailin. Many thanks and uh, thank you. Kiitoksia. Paljon kiitoksia myöskin Rova Nenskille hänen tekemästään työstä ja hyvästä erotuksesta. Haluaisin painottaa seikkaa, jonka hän mainitsi arvioinnin ja valvonnan parantamisen osalta. Tulin juuri ulkoasian valiokunnasta, jossa tarkasteltiin vakausvälinettä. Hankkeita pyydettiin itse arvioimaan itseään. Tämä oli erittäin kummallista. Ensin itse toteuttaa hankkeen, ja sitten pyydetään arvioimaan sitä, kuinka sen sujuttiin, kuinka tämä kaikki sujui. Tämä ei ehkä paras tapa toimia. Joten tämä esittelen huomio oli osuva. Siitä johdonmukaisuus ja koordinointi. Tässä täytyy olla varovainen, ettei synny päällekkäisyyttä eri rahoitusvälineiden kesken, koska sikäli kun olen havainnut, kukin väline pyrkii hieman laajentumaan ja nähdäkseni nyt on jo monessakin suhteessa päällekkäisyyttä. Siksi on hyvä vahvistaa johdonmukaisuutta ja päällekkäisyyden välttämistä. Kiireellisyyden ja kriisin määritelmät sitten. Olemassa erityyppisiä kriisejä luonnon katastrofit ja ihmisten aiheuttavat katastrofit, tulvat, hurrikaanit ovat sellaisia, joita ei voi ennakoida. Niiden osa täytyy voida reagoida hyvin nopeasti. Tietystikin kaikki humanitaarinen apu ja muu täytyy saada paikan päälle erittäin joustavasti, mutta sitten on olemassa poliittisia kriisiä, joiden suhteen voidaan argumentoida, että ne olivat ennalta nähtävissä, mikäli jossakin on sotaa tai sisällissotaa niin esimerkiksi nyt on meneillään Syyrian hätäapupaketti. Tämä on ollut käynnissä jo vuoden verran tämä Syyrian sisällissota. Tilanteen kehittyminen on ollut havaittavissa jo ennalta. Ulkosuhdehallinto ja komissio liikaa rajoittavat usein näkemyksissään. Kriisiin reagoidaan aina liian myöhään sitten, kun on meneillään jo niin sota tai sisällissota. Raha voitaisiin käyttää paremminkin hyväksi siten, että mentäisiin väliin jo hieman varhaisemmassa vaiheessa. Kaikki painaisivat hälytysnappia, ja kun ne huomaisivat, että jotakin menee pieleen, sitten EU voisi toimia tällaisessa tilanteessa jo ennalta. Ennaltaehkäisy on halvempaa kuin jälkihoito, kun ihmisten henki ja elämä on uhattuna. Pitäisi voida reagoida nopeasti vetoisin sen puolesta, että konfliktin ehkäisyyn käytettäisiin enemmän rahaa. Yleensä tästä puuttuu rahaa, koska se on vaikea ohjelmoida ennalta. Nähdäkseni on hyvinkin järkevää omaksua johdonmukaisempi lähestymistapa, mutta varoittaisin nyt siitä, ettei olla liian tiukkoja, koska poliittisten kriisin yhteydessä vähintäänkin ihmisiä on jo kuolemassa silloin, kun ryhdytään toimintaan. Kyse on hieman tulkinnastakin sitä, mikä on kriisi. Muuten minä tuen esittelijää ja hänen esittämiään kommentteja. Merci, euh, cher collègue. Kiitos, hyvä kollega. No niin, Helga Trypel, olkaa hyvä. Yeah, thank you. Kiitos Alan. Halusin vain lisätä yhden asian näinkin lausuntonsahan ohjelmassa jo on, nimittäin äh, koulutuksen ja opetuksen kestävyys. Kaksi prosenttia budjetistahan on allokoitu niin kutsutun äh, Erasmus for All ohjelmaan, äh, riippumatta nyt siitä, säilyykö tämä otsikko vai ei. Joka tapauksessa mielestäni nuorten pitäisi saada paremmat koulutus- ja oppimismahdollisuudet eri aloilla ja voimme olla varmoja siitä, että tämä on todellinen investointi tulevaisuuteen ja meidän täytyy tehdä selväksi, että se on hyvin merkittävä osa tätä liittymistä valmistelevaa välinettä ja olisi hyvä, jos voisimme tehdä vieläkin enemmän, koska Euroopan unionissa ja hakijamaissa ongelmia on aika lailla paremman koulutuksen äh, saamiseksi. Mielestäni tällä alalla mikään ei riitä. Merci Helga. Kiitos Helga. Vielä palaisin siihen, mitä Brandner totesi. On ennustamattomia kriisejä, mutta toisaalta on ennustettaviakin kriisejä, draamoja – Meillä on kokemuksia Balkanilta ja kriiseistä. Jugoslavian kriisi oli ennustettavissa. Tietyt tahot tämän totesivat jo ennakkoon. Meillä on täällä paikalla henkilöitä sieltä alueelta, jotka tuntevat hyvin Jugoslavian tragedian. No Sudan. Me tiedämme ja tiesimme, että 9. kesäkuuta 2011 lähtien on vakava sodan uhka, joka kohdistuu Sudaniin, koska tämä päivämäärä valittiin kansainvälisiin sopimuksiin, jota järjestettäisiin kansanäänestys. Ja me tiesimme, että tästä seuraa e- Etelä-Sudanin irtautuminen pohjoisesta osasta. Ja jo usea kuukausi etukäteen todettiin, että tällainen riski on olemassa ja Ashtonkin tämän totesi. Tästä me emme kyllä ansaitse anteeksi antoa. Meillä on ennakoitavia tilanteita, mutta toisaalta sitten sellaisia tapahtumia niin kuin arabikevät, joita kukaan ei pystynyt ennakoimaan. Se tapahtui odottamatta. Mutta useassa tapauksessa me tiedämme, että todellinen kriisin uhka on olemassa. meidän pitäisi toimia niin, että välineet voidaan todella ottaa käyttöön silloin, kun tarve nousee esille ja olisi joustavuutta asetuksessa ja määrärahasiirroissa olisi joustavuutta niin, että ei sitten syntyisi byrokraattisia esteitä, jotka estävät toiminnan. Aivan niin kuin edustaja Brandner totesi, tarkoitus on pelastaa ihmishenkiä, välttää vakavat kriisit, jotka ovat totta kai kalliita kustannusten kannalta ja myös ihmisenkin menetyksenä. Haluatteko rouva esittelijä vielä käyttää puheenvuoron ja kenties esitellä myös tämän toisen esityslistan kohdan? Sorry, maybe just a few comments on... Kenties muutama kommentti vielä siihen, mitä kollegat sanoivat. Ensinnäkin kansalaisyhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnan roomasta, roolista. Me olemme täysin samaa mieltä tässä asiassa. Tässä mielessä kaikki ehdotukset kyllä ovat tervetulleita. No sitten köyhyys ja kansalaisoikeudet. Yritän käsitellä tämän nopeasti. Kyseessähän on jonkinlainen valtavertaistaminen, joka minusta kuuluu AFET-valiokunnalle, ei niinkään budjettivaliokunnalle. Totta kai se on mukana tässä sukupuolten Eurooppa 2020 hankkeessa, mutta meidän pitäisi nimenomaan keskittyä budjetti, budjettiaspekteihin. Muut pitäisi jättää AFETin hoidettaviksi. Sitten artiklat 6, 7, 8 ja 9. Minä vastuutan sitä, että ne otetaan mukaan yleisasetuksiin, mutta eri välineissä ne voidaan hoitaa erillisesti, ei tässä yhteisasetuksessa. No sitten seuranta. Tästä syystä ehdotan keskivälin tarkastelua, jossa saataisiin tietoa rahoituksesta kaikkien välineiden osalta. Tämä voisi ratkaista ongelman. No sitten kiireelliset tapaukset. Vielä yksi seikka siitä. Olen samaa mieltä siitä, että tässä pitää olla huolellinen ja varovainen. Mutta jos asiakirjoissa on moninaisia määritelmiä, niin se johtaa epäselvyyteen budjettimenettelyjen näkökulmasta. Ja tästä syystä katsoin, että voisi olla hyödyllistä, että ottaisin tämän huomioon myös ehdotuksissani. Ja sitten Erasmus for All. Tämähän on IPE-väline. en ole keskittynyt toteutettavuuteen ohjelman suhteen, vaan pikemminkin siihen, että käytettäisiin osuus, prosenttiosuus Tässä oikeastaan kommenttini kollegoiden puheenvuorojen johdosta. Jos kysymyksiä ei enää ole, niin kenties voisin siirtyä seuraavaan mietintöön. Kyseessähän on liittymistä valmisteleva tukiväline. Tämä on yksi niistä välineistä, joita meillä on täytäntöönpanon asetuksen pohjalta, eli liittymistä valmisteleva tukiväline. Suunnitelmassa pidetään kiinni tukivälineestä pääpilarina ja lisäystä rahoitukseen ehdotetaan 7,6 prosentilla 200, 2011 hintatasoon suhteutettuna MFFssä. Tämän pitäisi tarjota meille tasapainoisen tilanteeseen niin, että saamme aikaiseksi parantumista kriteerien näkökulmasta ja samanaikaisesti sosiaalinen ja taloudellinen tilanne voisi edunsaajamaissa parantua. Haluaisin osoittaa, miten käytännössä voidaan käyttää tätä välinettä lisääntymien varojen kautta. Meillähän on täytäntöönpanoasetus. Tässä kontekstissa haluan kehottaa komissiota suunnittelemaan sellaista tilannetta, että rahoitusta ei lisättäisi reaali määrissä, mutta otettaisiin huomioon seuraavat seikat. Todellinen BKTn kasvu edunsaajamaissa 2007-2013 kaudella paitsi Kroatiassa johtaisi 10-30 prosentin kasvun tällä kaudella, kun taas rahoitus per capita voisi olla sopiva indikaattori useistakin syistä. Niin ikään pitäisi käyttää indikaattoreita, jotka mittaavat kokonaistukea, eikä vain edunsaajien BKT erillisenä. Ja näin saisimme lisää arvoa ja pääsisimme EU-rahoituksen kokonaisvaikutuksen kasvuun. Näin voitaisiin päästä äh, siihen, että toteutetaan yleisperiaatteita, jotka parantavat taloudellista hyvinvointia. Voisi olla järkevää, että muutamme huomiota näihin indikaattoreihin, jotta saadaan aikaiseksi samalla näkyviin systeemiset muutokset. Ehdottaisin, että rahoituksen kasvu tuen saajien näkökulmasta ei saisi olla suurempi kuin kumulatiivinen BKTn kasvu kyseisellä jaksolla. Huomataan vielä, että lukuisissa maissa, jotka saavat tällaista rahoitustukea, on johtanut siihen tilanteeseen, että jako rahoituksen suhteen edunsaajien näkökulmasta helpottaa heidän tilannettaan. Jos katsomme, miten käytettävissä olevat varat ovat kehittyneet, ja tässä tietysti Kroatia jätetään laskelmien ulkopuolelle, niin havaitsemme, että todellinen rahoituksen lisäys olisi noin 20 prosenttia. Lisäksi, kun nyt ehdotetaan muutoksia uuteen välineeseen, niin kaikki edunsaajat saisivat rahoitusta politiikan aloille, joissa keskitytään sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Aiemmin tätä rahoitusta ei ollut niille maille saatavissa, jotka eivät ole hakijamaita. Ymmärrän, että tämä pitäisi nähdä teknisenä muutoksena, koska mahdolliset ehdokasvaltiot edelleenkin voisivat saada tällaista rahoitusta. Mutta haluaisin huomauttaa, että tämä muutos totta kai luosi, loisi kilpailua rahoituksesta samoilla politiikan aloilla. Ja mahdollisesti myös rahoituksen saanti voisi muuttua tiettyjen edunsaajien kannalta. Lisäksi hallinto- ja institutionaalisen kapasiteetin parantumisen kautta, kun saamme myönteisiä tuloksia tällä välineellä aikaiseksi. Maat voisivat ottaa paremmin tukea vastaan ja tämä voisi johtaa myös tuen hakemiseen suuremmassa mittakaavassa. Kun rahoituksen saatavuus muuttuu, niin tämä totta kai vahvistaa myös komission esittämän analyysin logiikkaa. Eli kun aloimme, aloitamme valmistautua näihin neuvotteluihin, niin tämä täytyy pitää mielessä. Tämä kehitys ei tietenkään saa jättää mitään edunsaajaa äh, oikeudenmukaisen hakumenettelyn ulkopuolelle, kun pyrimme käyttämään EUn resursseja järkevästi hyväksemme, erityisesti instituutioiden rakentamisen puitteissa. Haluaisin listata ehdotuksen puutteita, joihin olen keskittynyt. Suurin osa ehdotetuista toimista menee oikeaan suuntaan niin, että liittymistä valmisteleva väline olisi valtavirtaistettu tehokkaampi, joustavampi, on kuitenkin useita seikkoja tässä ehdotuksessa, jotka eivät tyydyttävällä tavalla vastaa meidän huoliimme. Ensinnäkin varaus. Perusteluasiakirja toteaa, että suoritusperusteinen varaus otettaisiin käyttöön, lainsäädäntötekstiä kuitenkaan ei tämän tueksi esitetä. Minä tällaisen tekstin esitän. Sellainen pitäisi määritellä sitä kautta, että budjettiviranomainen asia käsittelee asianmukaisesti. Ja näin Euroopan parlamentti voisi olla asianmukaisesti mukana seuraamassa edunsaajamaiden kehitystä. Olen sillä kannalla, että suorituskannustimet pitäisi määritellä niin, että ne perustuvat selkeille indikaattoreille. Tunnustan myös sen, että budjettituki saatavuus ei niinkään ole helposti mitattavissa. Toinen seikka on valtavirtaistaminen. Tavoitteiden valtavirtaistaminen pitäisi nähdä laajentumispolitiikan laajemmasta näkökulmasta. Tällähän luodaan pitkän aikavälin etuja täytäntöönpanoasetuksen lisäksi haluaisin ehdottaa, että pitäisi keskittyä niihin tavoitteisiin, joita meillä on EU 2020 ohjelmassa. Tätäkin kautta voimme saada oikeusvaltion, demokratian, yrittäjyyden, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun tavoitteita toteutumaan. Kolmas seikka, tavoitteet ja kriteerit. Tavoitteiden määrittely ja kriteerit rahoitusavulle pitäisi alistaa aina avoimille indikaattorianalyyseille. Haluaisin ehdottaa myös sitä, että meillä olisi institutionaalisia ja tuen vastaanottokykymittauksia, taloushallintovertailuja kriteereinä. Neljäs seikka on johdonmukaisuus. Meidän on vielä varmistettava, että saamme lisää johdonmukaisuutta, synergiaa, koordinointia toimintaan sisäisen ja ulkoisen rahoituksen suhteen äh, edunsaajien taholta. Me tunnustamme, että voimme saada tämän vipuvaikutuksen kautta etuja niin, että käytetään innovatiivisia rahoitusvälineitä. Esimerkiksi maksimoidaan äh, rahoituksen saatavuus hankekohtaisesti jäsenvaltioista, EUlta ja kansainvälisiltä rahoittajilta voidaan saada panos, niin ikään EUn varojen käyttö pitää aina toteuttaa parhaiten käytäntöjen ja sääntöjen puitteissa, niin kuin varanhoitoasetuksessa määritellään ja täytäntöönpannon asetuksissa määritellään. Länsi-Balkanin investointipuite on ollut hyödyllinen aloite niin, että on todella saatu tukea prioriteettialoille. Haluaisin suositella sitä, että todella käytäisiin vuoropuhelua käytettävistä sopivista strategioista tuen hallinnoinnin tiimoilta ja toimittaisiin tämän Länsi-Balkanin investointipuitteiston hengessä. Kiitos. Kiitos esittelijä Göran Färm. Thank you, chair, and, uh, thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää sekä komissiota koska nämä IPA 2 ohjelmaehdotukset menevät aivan oikeaan suuntaan, niin komission ehdotus kuin esittelijänkin huomiot. Joitain asioita kuitenkin, joista lisää keskustelu mielestäni on tarpeen ja joista tulemme varmaan tekemään tarkistuksia. Meillä on tässä nyt myös ihan tuoreita vaikutelmia mukanamme viime viikkoiselta Jean-Luc Deanen johtamalta Turkin valtuuskuntamatkalta. Saimme siellä hyvin hyödyllisiä tietoja ja yhteyksiä ja ne mielestäni tässä asiakirjassa tulisi ottaa myös esiin. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että uudesta ipa täytyy tehdä joustavampi. Nyt siinä on viisi eri lonkeroa, jotka mielestäni tulisi ratkaista toisin joustavammin ja tehokkaammin siis. Mutta kun tehokkuudesta puhutaan, niin eh, paitsi hyödynsaajien, myös Euroopan unionin tehokkuus on otettava huomioon. Se on varmasti ongelma, joka meidän täytyy nostaa esiin. Yksinkertaistaminen, niin kuin Euroopan rahoituksen suhteen yleensäkin, on valtava vaatimus. Kun ajatellaan vaikkapa paikallisia alueviranomaisten rahoittamista, kansalaisyhteiskunnan rahoittamista, heillä ei ole sitä tietotaitoa, jota kansallisilla viranomaisilla on esimerkiksi hakemusmenettelyjen suhteen. Esimerkiksi lahjoittajakoordinaattori, tämä on hyvin tärkeää, niin IPA-välineen ja niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka lahjoittavat suoraan, mutta myös muiden lahjoittajien välillä, esimerkiksi Maailmanpankki. Meidän täytyy päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa ei jää tyhjöitä, mutta ei myöskään tule päällekkäisyyttä. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja tässä esittelijä on ehdottanut tiettyjä sanamuotoja, joita ehkä vielä tulemme tarkistamaan. Menisimme nimittäin mielellämme vieläkin pidemmälle. lahjoittajavuoro, puhelukoordinoidut rakenteet ja niin edelleen, koska muuten vaarana on tehottomuus. Toinen asia, kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten tukeminen joka kerta, kun käymme Turkissa tai Länsi-Balkanilla tai jossain muissa edunsaajamaissa kohtaamme tämän ongelman. On äärimmäisen tärkeää, että voimme parantaa paikallisella ja alueellisella tasolla työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia ja myös kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia. Tapasimme monia heidän edustajiaan Turkissa esimerkiksi ja erot esimerkiksi Turkin ja Länsi-Balkanin ja taas toisaalta meidän me ovat valtavat, koska kansalaisyhteiskunnalla ei ole mitään rakenteita, joten äh, sen on myös vaikea kehittyä. Jotain täytyy tehdä. Ja lopuksi kansalaisyhteiskunnan rahoittaminen, no joskus he saavat sitten niitä murusia, joita on jäljellä, kun kaikki muu on jo rahoitettu. Mutta tarvitaan kestävämpää pidemmän aikavälin rahoitusta kansalaisjärjestöille ja työmarkkinaosapuolille. Tiedän, että on tehty ehdotuksia esimerkiksi tietyistä prosenssiosuuksista, että osa rahoituksesta täytyisi käyttää kansalaisyhteiskunnan hyödyksi. En tiedä, voidaanko näin toimia, tästä täytyy varmasti keskustella, mutta mielestäni tämä IPAN ulottuvuus kyllä, sitä meidän on puolustettava. Sitten kolmanneksi vielä Euroopan unionin talousarviosta ei kaikkea haluamaamme mitenkään voida rahoittaa. Samassa ohjelmassa keskitytään infrastruktuureihin, eli tätä tällaista raskasta rahoittamista, ja sitten taas toisaalta kansalaisyhteiskuntaa, eli tätä kevyempää rahoittamista. Ja jos näitä molempia rahoitetaan yhdessä, niin kyllä tässä varmaan tätä rahoitustasoa täytyy katsoa. Ei tästä varmaankaan eri mieltä olla. Sitten vielä IPA-asetuksen sosiaalinen ulottuvuus. Mielestäni olisi äärimmäisen tärkeää, jos keskustellaan EU 2020 näkymästä, niin ei saa unohtaa sitä, että 2020 on muutakin kuin fyysisiä investointeja ja kasvua ja työpaikkoja. Sillä on myös sosiaalinen ulottuvuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, joka on äärimmäisen tärkeä. Useimmat edunsaajamaista, Turkki on hyvä esimerkki, mutta Länsi-Balkanin maatkin toki, omaavat sen pääongelman, että niillä ei ole kattavaa kasvua, koska kasvuluvut Turkissa ovat maailman toiseksi parhaat Kiinan jälkeen tällä hetkellä, mutta erot maan eri osien välillä ovat valtavat. Toisissa maan, toisilla alueilla on valtavasti kasvua ja toisilla alueilla ei lainkaan, joten näitä heikossa asemassa olevia alueita täytyy tukea erityisesti. Sitten vielä kohta viisi budjettituki. On keskusteltu budjettituesta, joka olisi hallinnoltaan kevyempää, sopii meille. Tästähän valiokunnassamme jo mietintö on kirjoitettukin, mutta siinä tapauksessa täytyy olla tietoinen siitä, että rinnalla on kuljettava vieläkin voimakkaampien korruption toimien. Ja on todella katsottava, miten tämä budjettituki sitten hoidetaan. Kohta kuusi Rovanainski tässä mainitsi teknisiä, poliittisia, ekologisia ehtoja, tätä ehdollisuutta, ja vaikkapa pre, pro capita rahoitus. Nämä ovat niitä asioita, joita etemme nousi myös Turkissa. Siellä todettiin, että meitä syrjitään, koska per capita saamme vähemmän rahaa kuin muut IPA-edunsaajat. No totta kai, Turkihan on kymmenen kertaa Eh, suurempi kuin muut, joten eh, tämähän vaikuttaisi valtavasti budjettiin, jos me nyt eh, Turkin suhteen antaisiin mehenkää kohti saman verran tukea kuin muille. Niin kuin Rouva Näinski sanoi, niin varmaan tässä tarvittaisiin muitakin kriteereitä. Mutta tässä on muutama hyvin, hyvin vaikea ja ristiriitainen kysymys, paitsi IPAn suhteen, mutta kun meillä on sama ongelma omankin kohesiorahastomme suhteen, makrotalouden ehdollisuus äm, ja niin edelleen. Nämä ovat ongelmia, joita meillä on omissakin ohjelmissamme, joten täytyy katsoa tätä vielä. Emme ole ihan varmoja, että hyväksymmekö tällaisen makrotalouden ehdollisuuden, äh, jota Rovenainski ehdottaa. Lopuksi vielä vuosien mittaan olemme valmistelevia toimia ja pilottihankkeita rahoittaneet, esimerkiksi kulttuuriperinnön korjaaminen ja, ja suojeleminen konfliktialueilla. Ja nämä hankkeet ovat olleet suuri menestys. Pilottihankkeet ja valmistelevat toimet ovat menestyneet mainiosti. Ja nyt meidän täytyisi vielä lisätä tänne erityinen viittaus kulttuuri perinnön suojelemiseen erityisesti konfliktialueilla, koska tällä on suuri merkitys eri ryhmittymien välisen sovinnon luomiselle. Jos voitaisiin samasta rahastosta vaikkapa Bosniassa korjata kirkko ja moskeija, niin tämähän olisi hieno merkki ja osoitus todella sovinnon etsimisestä ja siitä, että teemme jotain näiden ihmisten puolesta. Että mielestäni tällainen ää, äh, perustelu tulisi ohjelmien hakukriteeriksi lisätä tulevaisuudessa. Kiitos puheenjohtaja. Me tulemme tekemään koko joukon tarkistuksia. Kaikki eivät varmaan ole ristiriitaisia, jotkut ehkä, erityisesti ne, jotka liittyvät makrotalouden ehdollisuuteen, mutta palataan niihin myöhemmin. Kiitos. Kiitos näistä puheenvuoroista, jotka olivat asiaa täynnä. Puhuvat, olkaa hyvä. J'en profite pour euh, vous souhaiter la haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän ensimmäiseen kokoukseen, johon osallistutte. Kollega on Kroatian tarkkailijajäsen. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yksinkertaisesti vain sanoa muutaman sanan sen Kroatian kokemuksesta liittymistä elettävän avun käytöstä, IPA-välineestä, yksinkertaistamisesta, rajatyöttävästä yhteistyöstä ja Erasmus kaikille – hankkeesta, ohjelmasta. Yksinkertaistaminen on todellakin suuren luokan asia moneltakin kannalta. Ei pelkästään kansaisjärjestöjen kannalta, vaan myöskin paikallisyhteisön ja kuntien kannalta. Nämä viime mainitut useimmin ovat suorastaan epätoivoisessa tilanteessa. Ne eivät pysty osallistumaan ne eivät pysty edes hakemaan apua. Tämä on erittäin akuutti ongelma Kroatiassa, Bosniassa, Kosovossa. Mon Bosnia-Herzegovinassa. Meidän täytyy katsoa, miten tämä tilanne voidaan muuttaa. Miten voidaan luoda sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat sen, että ne, jotka kaikkien niiden apua tarvitsevat, voivat myöskin hyötyä näistä ohjelmista ja rahoista, jotka kuuluvat IPA-ohjelmaan. Rajatyyttävä yhteistyö, joka liittyy ensimmäiseen huomautukseeni, on äärimmäisen tärkeää kansojen välisen sovinnon aikaansaamiseksi kansojen, jotka 90-luvulla taistelivat keskenään jotkut jopa 2000-luvulla Suurin osa raja-alueista on alikehittyneitä alueita. Tämä on vielä yksi syy lisää kannustaa rajat ylittävien hankkeiden täytäntöönpanoon. Se on erittäin tärkeä elementti IPA-ohjelmassa, erityisestikin entisessä Jugoslavian maissa. Tämä on erittäin tärkeää yhteistyötä. Koulutuksen kestävyys on yksi seikka, johon täällä viitattiin. niin olin Zagrebin yliopiston professori. Havaitsin työelämässäni, että koulutusjärjestelmän kestävyys aina varhaiskasvatuksesta yliopistotasolle saakka on heikentynyt vuosi vuodelta. Ja no tietystikin kyse on pelkästään koulutuksen on nyt on kyse sekä koulutuksen laadusta että koulutuksen saatavuudesta. Vain kaksi prosenttia Erasmus kaikille ohjelmasta on uhrattu tämän tyyppiselle toiminnalle. Minun nähdäkseni tätä kysymystä pitäisi pohtia nyt uudestaan ja mikäli mahdollista muuttaa tilannetta siten, että tuota prosenttiosuutta kasvatettaisiin. Kiitos paljon. Kiitos. Ai, sorry. Les répondre aux Just, just, uh... Niin aivan lyhyesti vielä. Ensinnäkin haluaisin kiittää Jörän ja tärkeästä näkemyksestä. Kiitos kommenteista. Mehän olemme jo päässeet näistä kohdista yksimielisyyteen, koska meillä on laajentumis oma aloite mietinnöstä lausunto. Eli ehdotukset ovat tervetulleita. mehän otamme huomioon kaiken sen, mitä te ehdotitte tässä mietinnössä. Haluan kiittää myös Kroatian kollegaamme. Minä tiedän omasta kokemuksesta suurimman, osian, suurimman osan näistä kommenteista. On äärimmäisen tärkeää, että yksinkertaistamme näitä hankkeita, teemme ne rajat ylittäviksi. Kestävyys koko prosessissa on tärkeä demokratiaprosessi, Eurooppa-henkinen politiikka Balkanin alueella. Tämänkin tunnen omasta kokemuksestani. Kiitos kaikki, kaikkien hyvin tärkeistä kommenteista. Merci beaucoup, Madame Le... Kiitos esittelijälle. Näiden kahden lausunnon osalta sama äh, aikataulu 22 toukokuuta on määräaika ja osa on ollutkin jo hyvin aktiivisena. 20. 21. kesäkuuta hyväksymme lausunnon kokouksessamme. Ja sitten vastuuvaliokunta AFET äänestää heinäkuussa. Olettaisin, että sitten kesäloman jälkeen käsittelemme näitä tärkeitä tekstejä täysistunnossa. Kiitos. Olemme nyt aivan aikataulun mukaisesti päässeet etenemään ja voimme siirtyä äänestämään. Ennen kuin sitten käsittelemme Rivellinin mietintöä talousalueen valvontavaliokunnan kollegan, kollegoiden kanssa. Latoja on paikalla jo ja hän voi tulla tänne viereni istumaan. Mutta tällä välin voimme siirtyä kohtaan 14. Kyseessä on kaksi siirtopyyntöä 2012 budjettiin liittyen. Baltsani saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Grazie. Allora, la, la eh, numero tre... La... Kiitos puheenjohtaja. Siirtopyyntö numero kolme. Kyseessä on miljoona 120 000 euroa jotka tulisivat globalisaatiorahastosta. Ja kyse on sitten teknisestä tuesta jäsenvaltioille. Ja tämä on tämän salitun katon alla tämä määräraha summa, joten ehdottaisin, että me äänestämme tämän määrän siirron puolesta. Mitä tulee sitten rahan laittamisesta varaukseen, vuoden 2012 talousarvio, komitologia ja asiantuntijata. Tätä tarkoitusta varten pistettiin rahaa varaukseen. Nyt komissio on pyytänyt, että asiantuntijaryhmä varten annettaisiin varoja käyttöön. Komissio voisi tietystikin hieman täsmentää vielä, mistä on kyse. Tämä mahdollistaisi sen, että voisimme vapauttaa tämän varauksen turvallisin mielin Muutoin minä katson, että tätä pitää vastustaa, eli komissiolla ole jotakin selitystä takataskussaan. Kiitos. Katsomme ensin tätä numeroa kolme. Alvaro on pitänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Minä en ihan konkreettisesti ymmärtänyt kollega ja Voisitteko nyt vielä konkretisoida tätä siirtoa, koska me ehdottaisimme, että tätä lykättäisiin, koska taustalla olevaa mietintöä ei ole hyväksytty. Ja jos nyt toistan se, mitä esittelijä sanoi, niin suotea anteeksi. No, ja, de, ja de. Kyseessä on kaksi eri siirtoa, kaksi siirtoa. Baltsani, haluatteko vielä toistaa? Alvaro ilmeisesti ei ymmärtänyt. Allora, sono due, due gli stoni di stanziamenti, numero 3 e numero 5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 Credo che le indicazioni non siano sufficienti e quindi propongo di votare contro lo storno numero 5, in attesa di ulteriori precisazioni su questi gruppi di esperti da parte della Commissione. Bien. Monsieur Alvaro, vous avez compris. Mm, merci. Ymmärsittekö nyt, herra Alvaro? Ymmärsin minä oikein. Tämä on äh, rauhoittavaa, koska nyt voin äh, vahvistaa sen, että ainakin mitä siirtoon kolme tulee, me vastustamme, koska eh, mietinnöstä, joka tässä on taustalla, ei ole valiokunnassa hyvä äänestetty. Eli voiko siirrosta äänestää ylipäätään? Eh, minun mielestäni ei. Kiitos. Oui, alors, c'est vrai que nous sommes devant une... Niin. Meillä on se ongelma edessämme, että meidän olisi pitänyt tämä pystyä ja olisi täytynytkin tämä tilanne välttää. me emme voi vielä nyt oikeusperustaa emmekä tätä asiaa hyväksyä, eikä siirrosta voi äänestää. Mutta nyt olemme sillä rajalla, että määräraja, ajallinen määräraja tulee vastaan. Eli jos olemme hiljaa, niin sitten se tarkoittaa myöntymistä. Määräaika on torstaina. Eli tässä on kyse periaatteellisesta valinnasta. Haluaako budjettivaliokunta, jos näin on, jos enemmistö löytyy, Haluaako budjettivaliokunta todeta, että se puoltaa tätä määrärahasiirtoa? Näyttäisi, että periaatteessa tämän teknisen avun ohjelman rahoittaminen, siitähän keskusteltiin jo Koslovskin kanssa, ja tästä valitsee konsensus, eli sitten me äänestämme, vai sitten onko parempi, että annamme tämän määräajan umpeutua, ja joka tapauksessa siinä tapauksessa, jos emme vastusta, niin Tämä on sama kuin antaisimme myönteisen kannan budjettivaliokunnasta. Joka tapauksessa on väistämätöntä, että määrä raha voidaan vasta sitten, kun oikeusperusta on määritelty maksattaa. Eli tästä on nyt kyse. Esittelijä kannattaa sitä, että me antaisimme, me äänestäisimme tämän siirron puolesta, vaikkakin aikataulu on tällainen huonohko. Ja me olemme syyllisiä tähän. Tietysti jatkossa täytyy välttää tällaista epämiellyttävää tilannetta. No niin, otetaan nämä järjestyksessä. Rahasiirto kolme puolesta. Bon, merci. Kiitos. Vastaan lasketaan. 4, 5, 6, 7, 7. Tyhjää. Siirto on hyväksytty. Siirto on hyväksytty. No niin. Sitten numero viisi. Eli varauksen vapauttaminen. Tässä esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Pas beaucoup. Ei kovinkaan moni. No vasta Kaikki. Yksimielisesti hylätty. Eli siis varaus ja esittelijä katsoo, että meillä ei ole vielä tietoja, jotka olisivat riittävän rauhoittavia komission puolelta. Kiitos esittelijälle. Meillä ei ole muiden pääluokkien suhteen siirtopyyntöjä. Voimme siirtyä kohtaan 16 ja Monika Holmeier. Kiinteistöpolitiikka. Ehdotatteko meille tässä päätöstä tehtäväksi? Arvoisa puheenjohtaja, kyllä. Mielen haluaisin tehdä ehdotuksen. Ensinnäkin Euroopan historian taloa koskeva ehdotukseni. Euroopan historian talo miten nyt sanoisin, omaa erittäin kirjavan historian ja taustan. Se on aiheuttanut hyvin paljon keskustelua. Tästä syystä puheenjohtaja mielelläni sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on saanut asiakirjat nähdäkseen, tämä hanke näyttää mielenkiintoiselta, mutta kyse on kuitenkin arvioista. Kustannukset on vasta arvioitu. Emme ole vielä saaneet haltuumme tarjouskilpailun tuloksia. Joitakin kysymyksiä on vielä avoinna, joita mielelläni haluaisin käsitellä lausunnon muodossa. Toukokuussa vasta voisimme tästä pyytää. Siksi ehdotaisin, että tänään päätämme antaa tästä lausunnon. Muut esittelijät ovat esittäneet saman toiveen. Mielelläni keskusteisin muidenkin kanssa vielä tästä ja sitten laatisimme lausunnon. Tietystikin haluaisimme mielellämme hyvin olla mukana tukemassa ja seuraamassa tämän hankkeen edistymistä, joten tänään ehdottaisin yksinkertaisesti, että päätämme antaa lausunnon asiasta. Ja toivottavasti tätä ei hoideta torstaina vielä, koska mielelläni keskustelisin muiden esittelyiden kanssa niin, että asiat saadaan kunnolla hoidettua, joten toukokuussa ehdottaisin, että vasta seuraavassa kokouksessa ottaisimme kantaa tai laatisimme lausunnon tästä asiasta. Ei siis vielä torstaina. Yeah. Don. No hyvä. Ehdotatte, että annamme lausunnon, joka sitten aikanaan annettaisiin, ei suinkaan tällä viikolla vielä, vaan seuraavalla kerralla, sanoo puhuja. Nyt on kaksi puheenvuoropyöntöä. George Lyon. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ehdot, tuen Monikan ehdotusta siitä, että tehdään lausunto tähän hankkeeseen liittyen. Kun olen Luxemburgissa CAD rakennuksessa vierailut, niin kyllä äh, siellä nousi esiin huolena aiheita esimerkiksi näiden hankkeiden hallinnoinnista ja äh, ajanmukaisuudesta ja siitä, että saadaan mitä on sovittu sovitulla hinnalla. Eli nämä kustannukset ovat myös tärkeä kysymys. Mielestäni tämä rakennus on hiukan samassa jamassa, sillä jos katsoo tätä tarjous kysymystä, niin kyllähän äh, budjettivaliokunta äh, tarkastelee, ei tätä rakennushanketta sinänsä, mutta sen budjettivaikutuksia. Meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme rahoillemme vastinetta ja että äh, hankkeet tehokkaasti toteutetaan ja että ettei niitä voi kritisoida liikaa. Olen aivan varma siitä, että jotkut kyllä kritisoivat kovastikin. Joten tuen ehdotusta ja toivottavasti valiokuntakin suostuu lausunnon tekemään. Budjettivaliokunnan täytyy todella tässä budjettiasiassa olla mukana niin, että voimme olla tyytyväisiä siihen, miten rahaa on näissä hankkeissa käytetty toivottavasti tehokkaalla tavalla erityisesti. Madame Berzobo. Kiitos edustaja Vesa Pohata. Děkuji za slovo. Dovolte, abych se jako stínová zpravodajka... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oman ryhmäni varjoesittelijä. Haluaisin kommentoida lähinnä Euroopan historian taloa. Uskoakseni näinä säästökuurin aikoina ja budjetileikkausten aikana kaikkia investointeja täytyy pohtia tarkalleen. Hienoa, että meiltä on pyydetty lausuntoa asiaan. Olen samaa mieltä kyllä tästä ajatuksesta perustaa Euroopan historian talo, mutta minun mielestäni tämä on ehkä huono ajankohta. Kyse pelkästään Euroopan historian talosta, vaan myöskin tutkimuksen tekemisestä. Eli tutkimusasiakirja voidaan esimerkiksi koota yhteen. Tähän liittyy kuitenkin monia muitakin seikkoja. Esimerkiksi rakennuksen kunnostaminen tarkoitusta varten nähdäkseni tämä on tarpeellista varsinkin asbestivaaran vuoksi, Lisäksi sen täytyy rakentaa lisää kerroksia ja laajentaa rakennusta. Maaliskuun mennessä meidän piti saada tutkimukset äh, tämän hankkeen pohjaksi. Kuulisin nyt mielelläni, onko näitä tutkimuksia saatu. Esimerkiksi sen osalta, pitääkö pelkästään kunnostaa rakennusta vai pitääkö sitä myöskin laajentaa. Onko tästä tarkempaa tietoa? Suunnitteluvaiheessa Euroopan parlamentin pitäisi pystyä tekemään yhteistyötä muiden toimielinten kanssa asian osalta. Mielelläni kuulisin, onko komissio jo sitoutunut tämän hankkeen toteuttamiseen. Mielelläni kuulisin myöskin vuoden 2012 talousarvion osalta vallitsevasta tilanteesta. Tuleeko komissio tukemaan tämän hankkeen toteuttamista vai ei? Ja sen tämän historian Irlannin museon toimintaa, tulee kokoomissa tukemaan sitä. Meidän valiokuntamme kantaa todellakin laatia tähän lausunto ja sitten äänestää siitä. me olemme erittäin tyytyväisiä Holmaierin ehdotukseen äh, lausunnon kirjoittamisesta. Oikein hyvä mielestäni. Ja kun nyt ajatellaan Euroopan nykyajan taloa, niin tarvitaanko historian talo, kun ajatellaan, mikä on koko eu tilanne tällä hetkellä? Madame Kiitos. Olmajer. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kollegan kysymykseen minulla on yksi vastaus. Komissiolla on jo kannanotto liittyen liittyen osallistumiseen henkilöstökustannusten suhteen, niin kuin parlamentti vaati. Barroso on suhtautunut tähän vaatimukseen myönteisesti ja on valmis osallistumaan. Tämä oli meiltä vaatimus liittyen siihen, että Euroopan historian talo ei ole yksinomaan Euroopan parlamentin hanke, Ei, vaan kuvaile koko Euroopan sodan jälkeistä historiaa, Euroopan unionin perustamista, syntymistä ja kaikkea tähän liittyvää. Joten luonnollisesti se on myös komission historian talo, eikä yksinomaan vain Euroopan parlamentin historian talo. Joten näin ollen komissio on nyt ilmaissut myöntyvänsä henkilöstökustannuksien jakamiseen. Toiseksi olen iloinen siitä, että herra Hartong on samaa mieltä lausunnosta. Pelkään kuitenkin, että meillä on hiukan erilaiset kannat sitten tämän EUn tilasta ylipäätään. Täytyy sanoa, että yhdessä kollegojen kanssa päätimme Euroopan historian talosta ja minä haluan nyt, että me järkevällä tavalla ja hyvällä tavalla viemme tämän hankkeen päätökseen. Ja tähän liittyy tietenkin äh, sitten äh, koko joukko kysymyksiä, jotka esiin tulevat äh, lähitulevaisuudessa. Ja tämän lausunnon tarkoitus on vastata näihin kysymyksiin. Ja budjettivaliokunta, mitä tulee Euroopan parlamentin rakennussuunnitteluun, kun me nyt kerran parlamentin jäseniä olemme, niin kyllä meidän täytyy saada hyvin tarkat tiedot rakennushankkeista – ja puheenjohtaja, olisin kiitollinen, jos voisimme tosiaan päättää lausunnon kirjoittamisesta. Très bien. Je remercie. Donc... Hyvä, kiitos. Kaikki taitavat olla samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että näissä kahdessa tärkeässä aiheessa meidän täytyy antaa lausunto. Tarvitsemme riittävästi aikaa. Tänään eikä torstaina lausuntoa voida tehdä, vaan seuraavassa kokouksessa kolmen viikon kuluttua tämä sitten annetaan. Nyt olemme äänestykset käyneet lävitse ja voimme siirtyä esityksestä viimeiseen kohtaan. Ai, anteeksi. Suoka anteeksi. Monika. Puheenjohtaja, meillä on tässä vielä itse asiassa toinenkin kysymys. Nimittäin Sians Montuaje, eli Montuaje 30 rakennus. Niin kuin tiedämme, Eastman rakennus on aika huonossa jamassa huonossa kunnossa. Ja ihan nyt riippumatta Euroopan historian talosta, ne, jotka työskentelevät Eastman rakennuksessa, heidät täytyy saada sieltä ulos. Se on äh, kyllä aika moisen remontin tarpeessa. Ja ne olosuhteet, joissa virkamiehet työskentelevät, eivät ole hyväksyttävät. Eastman rakennuksessa on tähän asti ollut oikeusasiamies, tilintarkastustuomioistuimen virkamiehet sekä tietosuojavaltuutetun virkamiehet. j 36 osa on siis, osa on siis j 63 osaa Eastmanissa. Ja mitä tulee j 63 rakennukseen, sen vuokrasopimus päättyy tämän vuoden lopussa. Ja tällä hetkellä tarkastellaan vuokrasopimuksen äh, lyhyehköä pidentämistä, mutta pidemmällä aikavälillä äh, äh, virkamiehet täytyy saada sieltä ulos. Tällä hetkellä hinta on 191 euroa neljä metriltä vuokrahinta. Ja mitä tulee ähm, kustannuksiin, niin näitä vuokrakustannuksia oikeusasiamies ja nämä muut tahot eivät ole hoitaneet. He ovat huolehtineet kyllä lämmityksestä ja muista juoksevista kuluista, mutta tässä todella nyt tilanne ei ole Euroopan parlamentin toivomalla tasolla, joten tulevaisuudessa tietosuojavaltuutettu oikeusasiamies ja tilintarkastustuomioistuin velvoitetaan Äh, ihan äh, itse huolehtimaan kaikista niistä kustannuksista, äh, joita näiden tahojen toiminnasta syntyy, joten tilanne tulee selvi, selvi, selkiytymään tulevaisuutta silmällä pitäen. Mutta niin kuin totesin, Istan rakennuksen tilanne ei ole hyväksyttävä. Tällä hetkellä 5789 neliötä Istmanissa ja 7506 tässä Montoyer-rakennuksessa neljöitä. Ja Seans Montoyer-rakennuksen kustannukset 1 166 000 euroa vuodessa ja ne on indeksoitu. Ja osuus, joka tulee kustakin tai kultakin kumppanilta, lasketaan sitten, jaetaan näiden kumppanien kesken niin, että Euroopan parlamentille ei tulevaisuudessa näistä synny mitään kuluja. Toki Euroopan parlamentti huolehtii turvallisuus kustannuksista. Niistähän Euroopan parlamentin tulisi huolehtia joka tapauksessa, kun myös meidän henkilöstöämme on näissä rakennuksissa. En tässä nyt mene, puheenjohtaja, parhaat kollegat, kaikkiin yksityiskohtiin. En lue näitä kaikkia numerotietoja, nippelitietoja, te voitte niihin tutustua netissä. Mutta kaiken kaikkiaan meille 2 miljoonaa 195 000 euroa ja tar- tulee 21 vuoden vuokrasopimus. Ja meillä on tässä myös äh, varsin epäselvä tosin äh, tarkastus äh, ja se on epäselvä siitä syystä, että kun tällaisia arvioita tehdään, niin on aika vaikea laskea, miten nämä kustannukset sitten heijastuvat vuositasolla meidän budjettiimme. Me olemme tehneet siis nämä omat laskelmat ja näin ollen nämä kustannukset meidän eh, tietojemme mukaan ovat kunnossa. Mutta en kerro nyt näitä monimutkaisia laskukavioita teille. Eh, nämä laskelmat on tehty. Minun avustajani hoiti kaikki nämä laskelmat. Ja keskustelujen jälkeen äh, tämä on ihan hyvä ehdotus. Tulevaisuudessa meillä tulee olemaan 5300 neliötä maan pinnalla, 1500 maan alla ja Euroopan parlamentin virkamiehet tulevat Euroopan parlamentin omiin tiloihin ja vain pieni osa heistä Seansmuntoajien-rakennuksessa, eh, jota meillä on vuokralla tai ihan jopa ostettuna Fedimo on rakennuksen omistaja. Rakennusvuosi on 60-luvun alusta. Nyt rakennus on täysin remontoitu. Mitään saastumista ei ole. Asbestia kyllä löytyi, mutta näiden korjaustoimien aikana 2010-2011 vuosina kaikki asbesti poistettiin ja parlamentti kantaa siis turvallisuuskustannukset. Ja meillä on tällainen asbestos safe, asbesti vapaa sertifikaatti, joten tilanne on ihan kunnossa ja oikeusasiamies ja nämä muut toimielimet pääsevät vihdoinkin pois Eastman rakennuksesta. Eli tämä on ihan hyvä ehdotus. Myös siis ehdotus, jonka Euroopan parlamentin hallinto on tehnyt. Kiitos. Merci, Madame la rapporteure, qui donc, sur ce dossier-là... Kiitos, esittelijä. Sians Montsoyer. Rakennus on sellainen, että siitä ei lausuntoa laadita. George Lyon seuraavaksi. Uh, I would agree with uh, Monica. Olen samaa mieltä Monikan kanssa tässä tapauksessa. Toivoisin, että parlamentin hallinto selvittäisi vielä yhden asian – Montoyer-rakennuksen vuokrasopimuksen osalta tilintarkastustuomioistuin ja, ja myöskin oikeusasiamies käyttävät osan tilasta. Kuinka paljon sitten tila jää käyttämättä ja kuinka paljon Euroopan parlamentti maksaa tästä käyttämättömästä tilanteesta tilasta? Olisi hienoa kuulla, kuinka paljon kustannuksia tästä kaiken kaikkiaan koituu parlamentille sitten kun nämä kaksi toimielintä ovat käyttäneet oman, käyttävät oman osansa tästä rakennuksen pintalasta. Tähän olisin selvennyksen. Onko vielä jollakin kysymyksiä? Esittelijä vastaa nyt kaikille. Kaikkiin kysymyksiin. Ähm, no, siis Euroopan parlamentin osuus on 22,6 78 prosenttia. Minulla ei näitä yksityiskohtaisia lukuja, minä en niitä teille esitellyt, koska kokonaiskustannus on 1,166 miljoona, Miljoona 166 000 euroa, josta 56 648 on Euroopan parlamentin osuus ja mitä tulee sitten operationaalisiin kustannuksiin 80 561 euroa kaiken kaikkiaan. Kaiken kaikkiaan 346 000 euroa suunnilleen, 768 000 oikeusasiamies, 63 000 tilintarkastustuomioistuin ja sitten vielä loput kolmannelle. Eli näin nämä neljä eri toimielintä nämä kustannukset jakavat keskenään. Direction générale représentée à notre séance. Kiitos. Ilmeisesti pääosaston edustaja on paikalla. Voiko joku sieltä antaa puheenjohtaja Lionille lisävastauksen, joka täydentäisi esittelijän antama vastausta? Dank, eh, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Luvut, jotka esittelijä tässä mainitsi, ovat tietystikin aivan oikeita lukuja. Noin 22 prosenttia pinta-alasta on parlamentti, tulee parlamentin käyttöön, eli 350 000 euroa pyöreästi. 25-40 työntekijää on parlamentin puolelta tuossa rakennuksessa, joten on hienoa, että 25-40 henkeä ylipäänsä saadaan sinne sijoitettua. Tämä on jo hyvä uutinen. Kiitos. Esittelijä ehdottaa, että en, emme anna lausuntoa Science Montoyer-rakennuksen tilanteesta. No hyvä. Kokouksessamme 31. toukokuuta me tutkimme sitten lausuntoamme Eastman rakennuksen remontoinnista. Kiitos. Nyt ehdotan, että keskeytämme pari, pari minuutin ajaksi, jotta Latoja voi tulla tänne eteen. Onko edustaja Rivellini jo tullut paikalle? Uh, no, monsieur, monsieur le président, herr président. Yeah.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 hyvät kollegat. On hyvä, että kumppanimme liittyivät seuraan. Tämä istunto on avoin kaikille talousarvon valvontavaliokunnan jäsenille, jotka haluavat seurata työtämme. Me olemme esittelijöiden suostumuksella päättäneet toimia niin, että käymme tätä näkemysten vaihtoa varanhoitosäännöksistä käyttävien neuvottelujen tiimoilta. Tapaamisia on järjestetty lukuisia. Huomenna taitaa olla jälleen kolmikantakokous ja on tärkeää, että me tiedämme täsmällisesti, missä mennään, jotta sitten molemmat valiokunnat saavat täydet kattavat tiedot ja ne, jotka haluavat esittää kysymyksiä esittelijälle tai esittää kommentteja, niin voivat näin tehdä. Inge, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. No tässä nyt kiinnitän huomiota siihen, että molemmat puheenjohtajat ovat nyt paikalla huomenna. Puhetta johtaa Rova Ivanova. Tunnetustihan naisilla on erityisesti budjettiasioissa tietty lähestymistapa ja olen varma siitä, että huomenna tulemme järjestämään erittäin iloisen tapahtuman ja te, arvoisat puheenjohtajat, että siitä pääsee osalliseksi. Ja me olemme päässeet pidemmälle, tai pitkälle meillä on noin 14 avointa kysymystä, jotka ovat painoarvoltaan ja laajuudeltaan erilaisia. Eli on kokonaisia artikloja, joista olemme vielä kamalan erimielisiä, esimerkiksi jaettu varainhoito, artikla 56, mutta sitten osittain on myös sellaisia kohtia, joista neuvoston täytyy sanoa kyllä tai ei. Meille parlamentissa on selvää, että olemme edenneet hyvin ja työskentelyilmapiiri on edelleen hyvä. Ja siksi ajattelin, että nyt varmaankin alkaa olla korkea aika mennä nyt sitten itse asiaan. Vastuuvapaus on huomenna heti ensimmäisenä esityslistalla. Se on Euroopan parlamentin tehtävä ja nyt on korkea aika meidän pohtia sitä, miten vastuuvapausmenettely kirjataan varainhoitoasetukseen. Meillähän on tällä hetkellä käymässä menettely, jossa neuvosto ei ole lähtenyt liikkeelle. Nythän sopimuksessa lukee, että komissio myöntää vastuuvapauden ja neuvosto ei ole hyväksynyt tätä lisäosaa tai lisätyötä ja mitä tulee komission vastuuvapausmenettelyyn, niin kaikilla tällä tietenkin on vaikutuksensa. Eli huomenna aloitamme heti vastuuvapaudesta, kolme artiklaa siihen liittyen ja sitten meidän Äh, mitä tulee sisäisen tilintarkastajaan, meillä on tarkistus, jossa äh, todetaan, että tiettyissä äh, olosuhteissa meillä Euroopan parlamentilla on pääsy näihin asiakirjoihin, mutta neuvosto kiistää tämän asiakirjojen saatavuuden Euroopan parlamentissa. Siis jopa <laughs> yhteisöjen tuomioistuimessa ihan tavalliset kansalaiset ovat saaneet oikeuden nähdä näitä asiakirjoja. Me ajattelimme, että jos nyt tavallinen Matti Meikäläinen nämä asiakirjat saa nähdä, niin miksei sitten Euroopan parlamentin jäsen? Uskon, että öö, on kollegoja, jotka tähän toimintaan lähtevät. No me olemme sopineet tietyistä rajoituksista, mutta nämä rajoitukset tippuvat kyllä sitten pois. Jopa komissio on hyväksynyt meidän nämä tarkistuksemme, mutta neuvosto viisautta vaativissa kysymyksissä äh, on kyllä hiukan vielä epäviisas. Sitten äh, budjettivaliokunnan toimivalta, eli mitä tapahtuu äh, budjettikohdille vuoden lopussa. Meillähän on tarkistuksia, joissa toteamme, että nämä ylijäämät haluamme siirtää seuraavalle vuodelle, seuraavaan vuoteen. Ja me nyt sitten tulemme varmaankin tästä kiistelemään. Neljäs kohta on äh, kehitysrahaston EKRn budjetti. Ja tästä jatketaan. Viides aihe huomenna on aihe, joka on äh, tälle valiokunnalle erityisen tärkeä, nimittäin hätäbudjetit. Mitä tapahtuu, jos emme talousarviomenettelyssä saa aikaan sopimusta? Komissio on tehnyt sellaisen kompromissiehdotuksen, että vain neljä kuukautta, neljä kuukautta voidaan toimia väliaikaisten 12 osien pohjalta ja sitten on toimittava. Eli näin neuvosto pakotetaan neuvottelupöytään. Meillähän on tällä hetkellä aika EU-vastaisia hallituksia. Mitä tehdä siinä tapauksessa, että osa hallituksista sanoo, että ei mitään EU-budjettia haluta ollenkaan? Eli tämä on tällainen pahimpaan vaihtoehtoon varautumisskenaario, mikä on hyvä olla olemassa tulevaisuutta silmällä pitäen. Komissio on meidän puolellamme ja saa nähdä, mitä tästä tulee. Sitten artikla 18. Oi, ihana artikla sekin, kuulkaa. Eli nämä rangaistusmaksut, rikemaksut tai maksut, mm, jotka toteutetaan vapaaehtoisesti. Esimerkiksi tämä tupakkateollisuuden sopimus, vapaaehtoinen sopimus, joka on tehty. Mehän totesimme, että haluamme, että nämä rahat tulevat EU-talousarvioon, mutta neuvosto ei tätä hyväksy. Seitsemäs kohta No sehän on jo ihan mukava. Määrärahasiirrot, niiden toteuttaminen. Me haluamme, että määrärahasiirrot tulevat helpommiksi, mutta kysymys ongelma on nyt se, että mitä tehdään vuoden kahden viimeisen viikon kohdalla, mutta koska komissio on sanonut, että määrärahasiirrot seuraavalle vuodelle eivät ole mahdollisia sen takia, kun budjettivaliokunta ei enää kokonnu. Eli tulisiko meidän saada, tai tulisiko komission saada tällainen vapaat kädet näiden kahden viimeisen viikon kohdalle, mutta neuvosto ja parlamentti eivät tästä oikein tykkää. Eli haluamme luoda 13 kuukauden niin, että tästä voi ö, huolehtia sitten tammikuussa. Näin tämä asia saada ratkaistua ja kyllä komission pyyntö on sinänsä ihan järkevä. Tässä asiassa neuvosto kertoo kantansa huomenna, eli 13 kuukausi kyllä vai ei. Ja sitten, jos ette halua 13 kuukautta, niin mitä sitten haluatte? Sitten artikla 30, minun rakkain artiklani. Eh, eli kuka allekirjoittaa talousarvion, kun kaikki on valmista. Sopimuksessa on kirjoitettu, että Euroopan parlamentin puhemies, nyt minä olen tuntien ajan kuunnellut neuvoston juristien kommentteja siitä, että mitään muutoksia ei voi varahoitoasetukseen tehdä, mutta nyt he ehdottavat tämän artiklan kohdalta sitä, että joku allekirjoittaa. Että siinä ei enää lue, lue että kuka allekirjoittaa, eli parlamentin puhemies. Tällä hetkellä tästä on itse asiassa oikeusjuttukin vireillä. Court case. Täytyy sanoa, että kyllä minua aina naurattaa, kun tästä puhutaan, mutta sekin on esityslistalla sitten huomenna. Sitten rahoitusvälineet. Seuraava kysymys, josta huomenna neuvotellaan. Eli voivat, voidaanko näitä rahoja käyttää uudelleen? Muutenhan rahoitusvälineessä ei ole mitään järkeä. Voidaanko näitä rahoja kierrättää? Me olemme tehneet hienon tekstin yhdessä komission kanssa. Teksti on oikein hyvä. Erityisesti kiinnitimme huomiota siihen, että budjettivaliokunta ja vastuuvaliokunnat saavat mahdollisimman paljon puheoikeutta sen suhteen, kuinka paljon rahaa näihin rahoitusvälineisiin käytetään. Joka vuosi eh, talousarviomenettelyssä tehdään uudet päätökset, eli me näemme, että on sellaisia rahoitusvälineitä, jotka ovat toimineet hyvin ja myös sellaisia, jotka eivät ole kovin hyvin toimineet, ja meillä on näin ollen mahdollisuus katsoa tätä joka vuosi, koska olemme saaneet näiden yksittäisten budjettikohtien näkyvyyden myös aikaan. Eli mitä tulee yksittäisiin rahoitusvälineisiin, saamme niille mahdollisimman suuren avoimuuden, läpinäkyvyyden ja myös budjettivallan käyttäjän toimivaltuutuksen. Hyvä toimi, niin että näiden rahoitusvälineiden kohdalla voimme olla kyllä hyvin tyytyväisiä olemme löytäneet hyviä ratkaisuja, neuvotelleet hyvät ratkaisut. Avoimena on vielä seuraava kysymys. Artikla 178, se on aivan valtava juttu. Eli nämä monien ulkoisten toimien monien lahjoittajien yhteisrahastot, neuvosto aloittaa artiklan toteamalla on kiellettyä piste, piste, piste. Ja täytyy sanoa, että en minä nyt niin avuton ole komission suhteen. Tässä tarvitaan kovasti vielä työtä niin, että komissio voi tehdä paitsi humanitaarisia trust funds-rahastoja, myös muita esimerkiksi ilmastoon liittyviä ja niin edelleen. Ja neuvosto on sitten ehdottanut tekstiä, jossa todetaan, että neuvostolla on toimeenpanovalta piste, No ei nyt meidän mielestämme ihan oikea tapa toimia. Me täällä parlamentissa varmaan pyrimme saamaan aikaan vielä hiukan liikehdintää. Sitten 195 artikla, raken, rakennukset. Saako EU velkaantua rakennuspolitiikassaan? Jos meillä olisi mahdollisuus öö, kiinnittää näitä rakente, rakennuksia, niin se olisi kyllä hyvä tapa säästää tässä nyt huomenna nähdään, että mitä neuvosto on mieltä. Tämän lisäksi olemme saaneet aikaan hyvin paljon lisää eh, läpinäkyvyyttä eh, kiinteistöesittelijämme ansiosta. No näihin kynnysarvoihin esimerkiksi liittyy vielä tiettyjä kysymyksiä, eh, mutta kaiken kaikkiaan nämä suuret asiat on hoidettu katettu. Artikla 156 eh, jaettu rahoitushallinto on aika iso kysymys, mutta kaikki muut isot kysymykset on kyllä jo hoidettu. Ei tässä mitään ylittämättömiä esteitä mielestäni ole näkyvissä, mutta kun, kun tämä jaettu rahoitushallinto on äärimmäisen tärkeä, niin siihen tässä voidaan vielä kompastua, koska komission velvollisuudet ja oikeudet ovat tässä asiassa hyvin tärkeät jaetun hallinnon kautta haluamme päästä eh, tavoitteisiimme. Tiedämme, kuinka tärkeää tämä on, kun katsomme nyt vaikkapa Kreikan tilannetta tällä hetkellä. Näemme enemmänkin kuin haluaisimme nähdä. Sitten 117a-artikla, lisämaksut ja ALV. Mehän emme halua, että tiettyjä ALV-kantoja enää joudutaan maksamaan, mutta mutta suora, tämä liittyy ainoastaan suorahallintoon eikä jaettuun hallintoon ja näin ollen erityisesti tutkimusalaa. Ja siksi hiukan uskallankin toivoa, että neuvosto hyppäisi viimeisenkin esteen yli. Se olisi oikein hyvä, koska ristikkäis maksut eri jäsenvaltioista, jos pitäisi maksaa ALV, niin tämä olisi kestämätöntä. Sitten delegoidut säädökset, sekin on vielä auki. Se jätetään ihan sitten viimeiseksi. Tiettyjä kysymyksiä ei ole ratkaistu esimerkiksi se, että mitä sovitaan äh, delegoidusta säädöksistä, siis varainhoitoasetus kaipaa ehdottomasti delegoitua säädöksiä ja minä kyllä tarvitsisin nyt vielä teiltä hyvin paljon tietoa, tietoa siitä, että kun politiikassa olen kokenut, että jos kaikki toimii hyvin, niin ei tarvita sääntöjä, mutta pahimman varalle on aina varauduttava. Ja me olemme pyrkineet tekemään ehdotuksia. Kaikki vastustavat, mutta ei se mitään. Joskushan äh, heidän kestää ehkä hiukan pidempään tulla järkensä. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Kyllä se voisi paljon pahempikin olla, täytyy sanoa. Huomenna siis tapaamme ensimmäinen kesäkuuta on no, vielä kolmikantakeskustelut ja mahdollisesti 12. kesäkuuta vielä Strasburgissa ylimääräinen istunto. Eilen saatoimme päätökseen, minä olin esittelijänä, niin Olaf trilogi saatiin päätökseen. Ja voi, mikä ihana valo sieltä tunnelin päästä meidät häikäisikin. Kiitos. Très bien, merci madame le rapporteur. Kiitos esittelijä. Naapurit kyllä aplodeeraavat tälle loistavalle puheenvuorolle. Eli meillä on 14 ky- kysymystä, jotka täytyy vielä ratkaista. Jos nyt ymmärsin, suurimmassa osa, osassa näistä kohdista on yhteinen pohja komissio ja parlamentin välillä, mutta erimielisyyttä on sitten neuvoston suuntaan. Edustaja Brandner on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Kiitoksia vain lyhyesti vain. Ensinnäkin lämpimät kiitokset siitä neuvottelutaidosta, jota olet osoittanut ja strategiastasi Ingeborg Kresslelle, mitä yhteiseen jaettuun hallintoon tulee ja sen asettamiseen prioriteetiksi ja mitä hänen ulkoisiin Trust Fund-rahastoihin tulee, näistä keskusteltiin jo aiemmin. Tämä on hieman absurdia, koska ulkopolitiikan puolella Euroopan unioni rahoittaa unionin talousarvioista YK ja Maailmanpankin rahastoja. Ja kuitenkaan emme tiedä, mitä rahoille tapahtuu. Me ei niiden suhteen ole minkälaista avoimuutta. Ja komission reaktio on, tai ainoa reaktio on sitten ollut, että me laadimme oman äh, Trust Fund-rahastomme, jonka suhteen me voimme valvoa tilannetta. Ja tällä välin tässä ollaan hieman kummallisessa asemassa. Meidän täytyy nyt päättää, meidän täytyy nyt lopettaa tämä jatkuva kritiikki, jota osoitamme komissiolle sen osalta, miten rahaa käytetään ja muiden jäsenvaltioiden kanssa yhdessä sitten perustetaan rahastoja, ei pelkästään hätätapauksia, mutta myöskin YK on toimia varten, jolla taistellaan malariaa ja AIDS ja muita sairauksia vastaan. Tällainen toiminta on tarpeellista ja komission täytyy joskus luoda omia välineitään, koska jäsenvaltiot kieltäytyvät toimimasta Joten joskus hieman yllättää se tapa, jolla sitten jäsenvaltion ulkopolitiikan vastuuhenkilöt aina sitten kritisoivat sitä, mitä muut tekevät. Täytyy katsoa, kummalla puolella leipää on voi. Ja täytyy tarkastaa myöskin neuvoston puheenjohtajamaan asemaa ja kun kuulee puheenjohtajamaan valituksia aina siitä, miten huonosti se hoidettu ja sitten keskustelee rahoituspuolen ihmisten kanssa, niin no, joka tapauksessa tilanne on kummallinen. Sitten tämä kohta 14 Rovaninskin mietinnönkin yhteydessä tätä käsiteltiin, kriisin määritelmä tai miten määritellään tilanteen kiireellisyys. Parlamentti on tehnyt ehdotuksensa, joka koskee varanoitoasetusta. Siinä pitäisi tarkemmin määritellä nämä seikat. Tästä pitäisi saada yhteinen kanta vielä aikaan. Ja mikäli ymmärsin, kyse on myöskin delegoidusta säädöksistä. Jälleen kerran tässäkin on taas vaara, että rahoitusvälineitä ei kohda tasavertaisesti, vaan niitä eri välintä koskevat erilaiset säännöt. Tämä on merkittävä kysymys. Rovanenski totesi, että tarvittaisiin yleinen yhtäläinen lähestymistapa näitä varten. Kysymyksiin kuuluu. Keskustelun kanssa ehkä huomenna. Olisin iloinen, mikäli tästäkin keskusteltaisiin. Kiitos. Haluatteko käyttää puheenvuoron, puheenjohtaja? Vielen kollega Lamassu. Kiitos kollega Lamassur. Sydämelliset kiitokset Ingeborg Greslelle, joka budjettivaliokunnan vastuuesittelijänä on tehnyt kovan työn. Kollega Rivellini tietenkin häntä tässä tukee. Minä korostaisin sitä, mitä sanottiin jaetusta hallinnosta. Tämä tulee olemaan ratkaiseva kohta. Meillä ei ole varaa siihen, että varoja, joihin meillä ei ole pääsyä, voidaan käyttää tulevaisuudessa valvomatta, koska tämä aiheuttaisi varmasti eh, kovasti virheitä. Tämä oli talousarvion valvontavaliokunnalle hyvin keskeinen kysymys. Ja varmasti, niin kuin minä nyt Inge Kresda yhtään tunnen, niin hän aivan varmasti on valinnut asioiden käsittelyjärjestyksen kyllä hyvin tietoisesti. Ikävä, että en huomenna pääse paikalle mutta ensimmäinen kesäkuuta kyllä kalenteriin niin tämä päivämäärä on merkitty. Ja Euroopan parlamentin täytyy todella toimia yhtenä rintamana, koska kyseessä ovat meidän ratkaisevat ö, toimivaltuutemme, joita meidän on puolustettava. Ja uskon, että poliittisessa kolmikantaneuvottelussa saada aika hyvä lopputulos. Kiitos. President. Kiitos. Olisikohan tällä joku muu kuin saksalainen jäsen, joka haluaisi tästä aiheesta käyttää puheenvuoron? Huomaanpa, vaikkakin nyt ihailen kovasti saksalaisia kollegoita, jotka tätä hyvin tärkeää aihetta seuraavat. Jos täällä nyt ei ole, niin Voin itse esittää esittelijälle kysymyksen ja esittää kommentin. Kommentti ensinnäkin. Merkitsin siis nämä 14 kohtaa ylös, jotka edelleenkin ovat avoimia. Ja osa niistä, ainakin kaksi, on sellaisia aiheita, jotka liittyvät varainhoitosäännöksiin ja jotka nousevat esille todennäköisesti myös neuvottelujen yhteydessä, kun keskustelemme MFFstä. Eli budjetissa on vielä avoimeksi jääneet seikat, jotka, ovat, jotka ikään kuin roikkuvat edelliseltä vuodelta ja jotka täytyy sitten palautetaan nämä ylijäämät eh, jäsenvaltioiden budjetteihin. Eli ovatko ne merkki hyvästä hoidosta vai kenties heikommasta hoidosta ei ole osattu oikein käyttää määrärahoja, vaan ne ovat ikään kuin jääneet säästöön. Tämä luonnollisesti on suuri ongelma, erityisesti näinä aikoina, kun meillä on niin vaikeaa muutenkin löytää uusiin politiikkoihin rahoitusta. Niin ikään te mainitsitte kehitysrahaston budjetisoinnin. Tämäkin on perustavanlaatuinen poliittinen ongelma. Me seuraamme aihetta hyvin tarkasti MFF-neuvottelujen tiimoilta. Pitkän aikaa tämä on ollut yhteinen tavoitteemme. Komissio ei ole enää aivan yhtä kiivana kuin parlamentti sen suhteen, että otettaisiin tämän mukaan unionin yleisbudjettiin. Komissio on jopa ehdottanut, että luotaisiin tällainen etä-satelliittibudjetti toimittaisiin budjetin ulkopuolella ja tietyt suuret ohjelmat, kuten ITER tai GMES, olisivat tällaisia. On totta kai tärkeää, että käymme säännöllistä näkemysten vaihtoa, jotta voimme koordinoida kantamme näissä neuvotteluissa. Tässä kommentti. No sitten kysymykseni liittyy aikatauluun, niin kuin olettaa saattaa. Eli huomenna sitten ensimmäinen kesäkuuta ja teidän kolmikantakokouksenne Olafin tiimoilta on tulossa. Mitkä ovat aikataulunäkymät sen suhteen, että saataisiin sopimus? Jossakin vaiheessa täytyy esittää kysymys, että mennäänkö tässä ensimmäisen käsittelyn loppuun saakka, onko normaali menettely vai katsotteko, että käytännöllisempi lähestymistapa? Siis päästäisiinkö me jollakin, jollakin tavalla järkevästi määräaikojen puitteissa eteenpäin asiassa? Kiitoksia. Vastaan nyt äh, Franciscalle määritelmiin. Miten kriisimääritelmä määritelmään? Tämä on erittäin vaikea tehtävä. Ehkä tähän täytyy vastata vielä, tähän täytyy palata vielä toisena päivänä. Meillä on riittävästi riitti tietoa pöydällä, jotta voisimme selkeän sanamuodon valita ja kuinka sitten voidaan pistää täytäntöön tätä tekstiä. Parannusasetuksen teksti täytyy pistää täytäntöön 40 prosenttia komission henkilöstöstä työstään tätä seiten on täysin selkeää, että mikäli säännössä lukee näin, sitten toimitaan myöskin näin. Mikäli säännöt ovat epämääräiset, silloin on hyvin vaikea tehdä mitään käytännössä. Tietystikin teen kaikki, että sopimus saadaan aikaan. Hyvin paljon aikaa on tähän uhrattu ja monet ovat ponnistelleet. Kiitoksia kaikille siitä, mukaan luettuna sihteeristö, komissio ja minun oma toimistoni kaikki ovat tehneet ankarasti töitä, jotta sovimus saataisiin aikaan. Uskon, että sovimus on saavutettavissa. Meidän täytyy tietystikin päättää, suostuuko vai ei. Onko riittävästi materiaalia pöydällä, jotta voidaan käydä vaihtokauppaa? Joitakin peruskysymyksiä on vielä avoina. Mitä tehdään monivuotisten rahoituskehysten osalta, mikäli neuvosto ei liikahda, ei muuta kantaansa? Raimar sanoisi tässä, että til vaan. Minun mielestäni tämä on suuri vakava ongelma budjetin kannalta. Tämä täytyy ratkaista. Minulla on myöskin sellainen mielikuva, että valtioiden päämiehet eivät pysty puhumaan edes omille ministereilleen ja omalle hallinnolleen. Esimerkiksi omassa jäsenvaltiossa niin tämä tilanne vallitsee. Rova Merkel sanoi, että nyt pitäisi käyttää kaikki eurooppalainen talousarvio kasvun ja muiden hankkeiden toteuttamiseksi. Sitten kuitenkin valtiovarainministeri omassa maassani kieltäytyy. Olen nähnyt tämän lukuisia kertoja, ja kun puhun heidän kanssaan, ja viime viikolla, viime viikolla niin vierailin Berliinissä ja keskustelin heidän kanssaan, ja minua katsottiin hieman niin kuin olisin vähän yksinkertainen. Minua katsottiin karsaasti. Erästä seikkaa en ymmärrä. Varanhoitoasetus täytyy saada voimaan vielä ennen tämän vuoden päättämistä. Tämä on sen tärkeä, mikäli halutaan välttyä siltä, että moni erityisrahastoja koskevat säännöt vain monimutkaistuvat ja lisääntyvät artikla 55 ja äänestys, joka tulee eteen sen osalta regivaliokunnassa, ovat suuren, suuren, suuren ongelma. Täytyy reagoida nyt. Toistaiseksi neuvosto ei ole ollut vielä ole pystynyt ottamaan kantaa artiklaan 55. Ensimmäinen kesäkuuta tämä täytyy saada esityslistalle. Minä aloittaisin keskustelut tästä. Nyt pitäisi saada suuret linjat kuntoon. Olen puhunut niistä seikoista, jotka ovat vielä avoinna. En ole puhunut niistä seikoista, jotka on jo saavutettu tai hoidettu kuntoon. Ja tukikelpoiset kustannukset esimerkiksi. Merkittäviä edistysaskeleita on saatu aikaan ja varojen hoito tulee parantumaan kaikkien var- var- varojen tai rahastojen toimintaa tullaan keventämään, hoitoa tullaan yksinkertaistamaan ja sääntöjä täytyy tulkita siinä valossa, miten varanhoitoasetus määrää ja miten tilintarkastustoimijoista katsoo asianmukaisesti. Ja sitten on erityissäännöt, ja täytyy katsoa, että mitä ristiriitaisuuksia ei ole sääntöjen kesken. Tämä on hyvin monimutkaista ja byrokraattista. Esimerkiksi on kyse tutkimuksesta, tutkimuspuolesta. Minun nähdäkseni sopimukseen voidaan kyllä päästä. Tanska puheenjohtajamaana haluaa sopimuksen kyllä saada aikaan. Uskon, että kaikki tietävät hyvin, että että ei kantaminen sellaisen tilanteen sopimusta ei synny, mutta joitakin seikkoja haluaisimme vielä saada aikaan. Neuvoston ystäville toteaisin sellaisia, jotka ovat alueet vihreille on sanoa, että mikäli ongelmia ei saada ratkottua, ne jäävät elämään ja juuri tässä vaiheessa olemme pyrkineet tekemään muutoksia. Olisi suuri sääli, mikäli me olemme ainoa taho, joka haluaa ratkaista nämä ongelmat. Me tässä vaiheessa meidän tehdä työtä. Ja siksi meidän täytyy myöskin valtioiden päämiehetä saada tietoisiksi yksityiskohdista, koska ne ovat osana budjettia. Kiitoksia kärsivällisyydestäni ja toivon, että saamme päätöksen vielä hyvinkin nopeasti tämän asian käsittelyn. Kiitos Inge, me kaikki todellakin ihailemme sitä huomattavaa työmäärää, jonka olet saanut aikaiseksi sinä itse ja äh, henkilökunnan ja muiden avustuksella. Me olemme päivän työt saaneet valmiiksi. Me tapaamme torstai-iltapäivänä. Vielä viimeinen ilmoitus. Mikkel Portasin ystävät järjestävät pienen muistelu ystävyyden osoitustilaisuuden torstaina kello 21 Jeudin Menudin äh, salissa puolen tunnin ajan. Ja huomenna kun mini-istunto alkaa. Puhemies Schulz sitten toteaa, että vietämme hetken, hiljaisen hetken kollegamme muistoksi. Kaikki, jotka haluavat osallistua tähän kokoukseen, ovat totta kai torstaina tervetulleita. Kiitos. Kokous päättyy.